Okay, colleagues, if people can start to take their... No niin, hyvät kollegat, käykää paikoillenne, niin aloitetaan valiokunnan kokous. Ensimmäinen sessio oli jo yhdessä kansainvälisen kaupan valiokunnan kanssa. Ja nyt aloitetaan sitten meidän oman valiokuntamme kokous. Nyt ollaan esityslistan kohdassa kaksi. Eli esityslistan hyväksyminen. Kukaan ei ole esittänyt mitään muutoksia siihen. Yksi taitaakin olla. Ole hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. EPP-ryhmän nimissä haluaisin pyytää, että huomista äänestystä kehitysmaiden velan kestävyydestä lykättäisiin, jos mahdollista, seuraavan kokoukseen. Näin olisi hieman enemmän aikaa työstää tätä kompromissihengissä. Kiitos. Siellä Charles Göransson esittää. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin selittää hieman tätä asiaa, jolla tavalla tämä työ on organisoitu tähän mietintöön liittyen. Kaikki tarkistusehdotukset, muutosehdotukset, kaikki tarkistukset saatiin viime kuun loppuun mennessä ihan normaalisti ja sillä aikaa ehdotin Strasbourgissa varjoesittelijöiden kokousta puolalais kollegalle tarjottiin kuiskaustulkkaus mutta hän ei sitä kuitenkaan sitten hyväksynyt ja lopulta sitten yritettiin kunnioittaa kuitenkin tätä komission aikataulua ja esittelijänä minä en ole kuitenkaan sitten voinut toteuttaa tätä tehtyä päätöstä ja en ole antanut EPPlle vastausta, joka halusi minulta suostumuksen tähän muutama päivä sitten, joten minä haluaisin, että keskustelemme tästä asiasta tässä valiokunnassa. En vastusta Ventan pyyntöä ja sanon tässä ihan ystävällisesti, että Bogdan Venta on aina kunnioittanut aikatauluja ja määräaikoja hienosti ja hän on tehnyt hyvää yhteistyötä ja kunnioitan häntä todella paljon. Ja jos, jos Bogdan Ventalle joudun tässä nyt kieltäytymään, niin se johtuu siitä sävystä, jota tässä on käytetty viime päivien aikana. Minä olen tehnyt kaikkeni kokousten järjestämiseksi ja kunnioittaakseni kaikkien aikatauluja. Ja jos sitä en ole pystynyt tekemään, niin se ei ole minun syyni, joten olen valmis avaamaan keskustelun tästä asiasta. Tähän menee hieman aikaa, mutta ehkä näin perherauhan vuoksi tämä pitää hyväksyä. Very much. I don't see anybody objecting. Kiitoksia. Kukaan ei näytä vastustavan. Ehkä vihreissä on joskus vaikea, tai on vaikea joskus valmistella näitä vaikeita äänestyksiä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Charles tästä ehdotuksesta ja selityksestä. Vaihdanko nyt saksaksi? Näin voimme puhua suoraan. Kiitos vielä tästä puheenvuorosta. Meillä on vihreällä viikolla ad hoc matka Senegaliin. Tiedän, että tässä oli tulkkaus- ja käännösongelmia, mutta teknisten ongelmien takia Dakarissa meidän lentomme peruttiin. Pääsimme tänne vasta oikeastaan tänään, siksi ei, emme oikein ehtineet keskustella tästä kasvotusten. Ja tämä olisi kuitenkin tärkeää yhteistyötä täällä valiokunnassa. Jos tämä onnistuu, niin kiitän teitä ryhmäni nimissä. Um, niin, jos <clears throat> teille sopii, niin lykätään äänestystä seuraavaan kokouksen. Sihteeristö kertoo meille, milloin se järjestetään. Me järjestämme tämän asian kyllä ja kuulette sitten mahdollisimman nopeasti, varmastikin maaliskuussa. Olen ymmärtänyt, että ne, jotka kävivät Senegalissa, niin heidän paluumatkansa oli vähän painajaismainen. Bogdan oli paikalla. Olen kiitollinen, että ylipäänsä tulit tänne tänään. Pääsit vasta aamulla kotiin, vaikka piti päästä jo perjantaina. On ollut aika vaikeaa tällaisissa oloissa valmistella valiokunnan kokousta. Ja me tietysti kuulemme pian Senegalin matkasta myöhemmin. Minäkin tulin eh, Keski-Afrikan tasavallasta me sentään pääsimme ajoissa, mutta kyllä tässä valiokunnassa täytyy muutamista ongelmista keskustella. Mennäänpä sitten ilmoituksiin. Niin ensimmäinen ilmoitukseni on oikein kiva. Haluan äh, mm, onnitella Donatello Briippasia. Hän on sihteeristömme päällikkö. Mehän sanoimme Alanille, äh, Alan McClarklinille, joka lähti tästä sihteerin paikalta. Mm, no, valiokun, ja me kävimme äh, lasillisella, mutta nyt Tänään emme valitettavasti voi tarjolla suklaata, mutta haluamme kiittää kuitenkin Donatella ja toivottaa hänet tervetulleeksi. Hän on tehnyt kovasti töitä muun muassa akt ja niin edespäin, niin ei häntä tarvitse tässä esitellä. Ja olen iloinen, että hän on täällä, hän on jo aloittanut työskentelynsä oikeinkin tehokkaasti. Muita ilmoituksia ensimmäinen huomisaamuna. Minut on kutsuttu epä viralliseen kehitysneuvostoon, neuvoston kokoukseen. Täällä Brysselissä siellä keskustellaan muun muassa puolivälin tarkastelusta tarkastellaan siis näitä kotonun jälkeisiä toimia ja välineitä. On oikein hyvä oikeastaan, että mietintönne lykättiin, Björnsin mietintöä lykättiin, koska se on tärkeää. No, minun varapuheenjohtaja on täällä minun puolestani puheenjohtajana. Sitten muutama ilmoitus seuraavasta Deven kokouksesta. Meillä on tiistaina yhteistä maatalouspolitiikkaa koskeva kuulemistilaisuus ja nimenomaan yh- kehitysmaat ovat keskustelun kohteena. Toivottavasti jäsenet osallistuvat lukuisina. Minä valitettavasti en taaskaan pääse paikalle, mutta tämä on tärkeä, tärkeä kokous ja jaan 4Q2 salissahan se järjestetään ja teille lähetetään sitten ohjelma. Ja 6. maaliskuuta on tärkeä kokous, strateginen keskustelu komissaari Mimitsan kanssa. Yleensä poliittisten ryhmien kokouksissa, poliittisten ryhmien viikoilla. Me järjestämme tällaisia kokouksia. Meidän on järjestettävä nämä kokoukset silloin, kun itse komissaarikin on paikalla. Eli kello 8.30-10.30 järjestettiin tämä kokous 6.3. Pankaa muistiin päivämäärä. Ja poliittiset ryhmät, painakaa tekin tämä päivämäärä mieleen, koska koska Meidän täytyy myös varjokeskustelijoiden kanssa keskustella suurista tulevista muutoksista. Ja sitten vielä yksi asia. Sen jälkeen, siis monethan olivat vihreällä viikolla, viime viikolla matkoilla ja eteen tuli aika monia vakavia kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa kansalaisjärjestöjen rahoittamiseen, esimerkiksi Oxfam tuli esiin, Oxfamin rahoituksesta keskusteltiin ja siitä, että Oxfamin henkilöstöä kentällä on pidätetty tehtävistään asiattoman käytöksen vuoksi. Tähän täytyy palata vielä valiokunnassa. No tänään emme keskustele asiasta, koska Turkosin viikon vuoksi meillä ei ollut aikaa valmistella tällaista keskustelua, vaikka se onkin tärkeä keskustelu. Niin meidän täytyy antaa koordinaattoreiden järjestää tämä keskustelu ja sitten käymme tämän keskustelun kokouksessa, kun saamme riittävästi tietoa asioista. Ja ehkä voisin myös komissiolta kysyä ihan kohta, kun hän tulee, niin komission edustaja voi oman julkilausumansa esittää. Tiedän, että komissio on jo esittänyt julkilausuman ähm, Oxfamista, joten pyydämme komissiota kertomaan, mihin toimiin komissiossa on ryhdytty. Eli se olisi kohta kuusi. Ja tosiaan käymme sitten täysihmittäisen keskustelun tässä valiokunnassa, ehkäpä aika piankin. Sitten 4.12. kokouksen pöytäkirjat, onko niihin huomioita, jos on, niin välittäkää huomioon sihteeristölle, jos kukaan ei kopota nokkaansa, niin hyväksytään. Kohta viisi koordinaattoreiden päätökset 24. tammikuulta. Nekin löytyvät asiakirjoistanne, eli sama menettely, eli jos kommentteja ei tule kokouksen loppuun mennessä sihteeristölle, niin katsomme nekin hyväksytyiksi. Sitten kohta kuusi, komission tiedonannot, niin mehän kuulimme jo tästä komission julkisesta tiedonannosta Oxfam-kysymyksestä. Karsten. Outline. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että saan lyhyesti kertoa komission kannasta. Se on ollut suorasukainen ja selkeä. Komissio odottaa, että sen kumppanit noudattavat sääntöjä hyvin tiukasti, emmekä hyväksy sitä, että rahoitustamme saavissa tahoissa siirrettäisiin asiatonta käytöstä. Esimerkiksi Oxfamin tapauksessa. Odotamme, että Oxfam toimii eettisten ja juridisten sääntöjen puitteissa ja olemme pyytäneet selkeätä selvitystä näistä syytöksistä Oxfamilta. Ja lisäkokouksessa pyrimme saamaan lisää tietoa tästä asiasta. Ja tätä odotellessa komissio ei aio allekirjoittaa mitään uusia sopimuksia komission äh, Oxfamin kanssa. Ja me samalla myös muistutamme muita humanitaarisia järjestöjä niiden velvoitteistaan. On selvää ja että olemme valmiita tarkistamaan ja tarpeen vaatiessa keskeyttämään rahoituksen sellaisille tahoille, jotka eivät toimi ammattimaisesti ja eettisten sääntöjen mukaan. Kiitos. Thank you very much for that. Kiitoksia kovasti tästä julkilausumasta. Nyt emme varmaan voi keskustella asiasta tänään, kun meillä ei ole vielä tietoa riittävästi näistä asioista mutta todellakin täytyy muistaa, millaista työtä humanitaariset järjestöt tekevät ää, työtä kentällä. Norbert ja minä ää, totesimme omin silmin, että Keski-Afrikan tasavalta on vaikea paikka tehdä työtä. Minä en koskaan ole nähnyt sellaisia turvajärjestelyjä kuin mitä siellä kohtasin. Oxfam tekee työtä muun muassa Bonkeissa sellaisilla alueilla, joille me emme edes saaneet mennä, tekee siellä humanitaarista työtä, joten ei tässä nyt pidä antaa sellaista vaikutelmaa, etteikö paikalla olisi myös aivan erinomaista, erinomaista työväkeä. Nämä ovat erittäin hankalia oloja, joissa ihmiset tekevät työtä kentällä. Kiitoksia kovasti tästä ähm, lausunnosta. Onko komissiolta muuta? Jos ei, No sehän on hienoa. Voimme mennä kohtaan seitsemän, julkinen kuuleminen koulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta. Minä lähdenkin kohta tästä puheenjohtajan pallilta ja annan puheenvuoron Pokvanille ja Pijonille. Öö, he ovat tämän keskustelun puheenjohtajia. Eli nyt aloitamme tämän kohdan seitsemän käsittelyn julkinen kuulemistilaisuus todellakin. Koulutushan on meidän valiokunnallemme erittäin tärkeä asia ja se on erittäin tärkeää, kun halutaan toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita. Se on yksi vuosituhannen kehitystavoitteiden tärkeä osa. Olemme jo nähneet, kuinka viime tai tällä kuluvalla kaudella koululaisia on, lapsia on päässyt kouluun – Huolestuttavaa on kuitenkin se, että nyt koulutukseen menevä kehitysapu on vähentynyt. Ja kun katselen niitä lukuja, joita minulla on annettu, niin vuonna 2009 10 prosenttia kehitysavusta meni koulutukseen, nyt vain 7 prosenttia aiemmin tässä kuussa äh, Global Partnership for Education äh, järjesti kokouksen. Sehän on ainoa järjestö, joka on keskittynyt äh, kehitysmaiden koulutukseen. Se järjestettiin Dakarissa. Lahjoittajat ovat antaneet kaksi miljardia dollaria ja seuraavaksi kolmeksi vuodeksi Global Partnership of Education järjestölle. Ja kehitysmaat ovat itse luvanneet 30 miljardia dollaria. Toivottavasti tämä raha saadaan, koska usein käy niin, että kun konferenssissa raha luvataan, niin sitä ei sitten lopulta maksetakaan. Eli koulutusbudjetti on mennyt, on kasvanut 110 miljardilla dollarilla, mutta mutta kouluun pääseminen ei ole ainoa asia, jolla on väliä. Kehitysmaissa esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallassa kävimme koulussa, jossa meille kerrottiin, että oppilaita oli 80-90 oppilasta, mutta opettajien kertomuksen mukaan lukumäärät olivat aivan toiset. Koulukirjoja ei kauheasti ole ja niinpä jopa nai, esimerkiksi naisten lukutaidottomuusaste oli 22 prosenttia. Eli koulussa käynti on yhtälön yksi osa vain. Lisäksi on otettava huomioon sellaiset asiat kuin tämä konfliktitilanne, lasten osa, pakolaisleireillä ja niin edespäin. Me omassa valiokunnassamme pidämme näitäkin erittäin tärkeinä painopisteinä. Eli monia, monia esteitä on koulutukselle, joihin meidän täytyy puuttua, jos me todella haluamme pitää kiinni ähm, näistä tavoitteistamme. Nyt antaisin puheenvuoron Bogdan Ventalle. Kuten sanottu, hänellä oli aika äh, tiukka viikonloppu. Hän oli jumissa Senegalissa, mutta nyt hän on päässyt tänne tänään. Olen iloinen siitä, että näin on käynyt. Hän on omistautunut tälle asialle ja nyt minä menenkin tuonne yleisön joukkoon kuuntelemaan, mitä te sanotte. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aloitetaan ensimmäinen paneeli, joka koskee kestävän kehityksen tavoitetta neljä. Ja siinä käsitellään globaalia tilannetta ja EUn tukea koulutukselle. Ja kuten puheenjohtaja tässä sanoi, koulutuksen asema näiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa on hyvin tärkeä. Ja kun nämä kestävän kehityksen tavoitteet on hyväksytty, erityisesti tavoite neljä, sen tavoitteenahan on taata inklusiivinen ja tasaveroinen ja laadukas koulutus kaikille ja taata myös elinikäisen oppimisen mahdollisuudet kaikille ja toteuttaa tämä vuoteen 2030 mennessä. Eli fokus on kyllä laajentunut hyvin paljon. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikki pääsevät peruskoulutukseen ja toisen asteen koulutukseen myös korkeakoulutuksen piiriin. Samalla tavoin pitää pystyä tarjoamaan taitoja, jotka varmistavat äh, ihmisten työllistymisen. Ja tarvitaan myös koko eliniän kestävää oppimista varhaislapsuudesta äh, koko eliniän kestävän oppimisen asti. Ja mikä vielä tärkeämpää, meidän täytyy tarkastella koulutusta ei ainoastaan määrän puolesta, vaan myös meidän tulee tarkastella sen laatua. Lisää lapsia on saatava koulutuksen piiriin, mutta samalla pitää varmistaa, että koulutus johtaa kunnollisiin oppimistuloksiin. Ensimmäinen paneeli keskittyy nyt tähän kestävän kehityksen tavoitteeseen neljä ja EUn tukeen koulutukselle. Meillä on puhumassa kunnianarvoisia puhujavieraita tästä asiasta. Ensimmäinen puhuja on Anna Dadio, joka on vanhempi politiikka-analyytikko Global Education Monitoring Report-raportin takana. Ja tämä on UNESCO-julkaisema raportti. Tarkoituksena on arvioida, miten tätä kestävän kehityksen tavoitetta neljä ollaan saavuttamassa. Toisessa painoksessa tässä sarjassa tämä viime ja tämän vuoden Monitorointiraportti keskittyy vastuisiin koulutuksessa ja analysoi sitä, miten sidosryhmät voivat tarjota koulutusta tehokkaasti ja tasaveroisesti. Ja raportti tarkastelee vastuullisuusmekanismeja, jotta hallitukset, koulut, opettajat, vanhemmat, kansainvälinen yhteisö ja yksityinen sektori ovat vastuussa kukin koulutuksesta siitä, että se on laadukasta ja tavoittaa kaikki ja tällä tavoin pyritään rakentamaan vahvempia koulutusjärjestelmiä. Tämän globaalin tilanteen yleiskatsauksen jälkeen toinen paneelin puhujamme puhuu konkreettisemmista asioista ja tarkastelee sitä, mitä EU tekee koulutuksen suhteen kehitysmaissa. Aidalia Matejček on kulttuurikoulutus ja terveysyksikön päällikkö kehitysyhteistyön pääosastolla Euroopan komissiossa – ja hän kertoo, minkälaisia EUn kehitysyhteistyön prioriteetit ovat koulutusmielessä, minkälainen on yleinen politiikka, orientaatio, minkälainen on se puitekehys, joka meillä on, kestävän kehityksen tavoitteet, uusi eurooppalainen kehityskonsensus sekä muut ohjenuorat, joita komissio on tähän aiheeseen liittyen julkaissut, kuten tuon paperin vuodelta 2010. Ja haluamme kuulla myös olemassa olevista rahoitussitoumuksista koulutukseen liittyen, missä kehitysmaissa EU toimii koulutusalalla, ketkä ovat EUn pääasialliset kumppanit ja minkälaisia tuloksia on saavutettu. Aiemmin tässä ohjelmassa oli vielä yksi puhuja ja kutsuimme tähän paneeliin tosiaan osallistumaan Maailmanpankin, maailman kehitysraportin tekijöitä, mutta he eivät valitettavasti päässeet paikalle. Mutta se ei haittaa. Meidän kaksi vierastamme varmasti tarjoavat oikein kattavan näkemyksen siitä, missä mennään kestävän kehityksen tavoitteen neljä saavuttamisessa ja miten EU tukee koulutusta. Annan ensimmäisenä puheenvuoron Rova Dadiolle. Teillä on 10 minuuttia puheaikaa. Kiitos. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen siis Anna Dadio. Haluaisin aluksi kiittää teitä siitä, että kutsuitte meidät tärkeällä hetkellä tähän julkiseen kuulemiseen, kun ollaan katsomassa EU-menopuolta tulevalle kolmelle vuodelle. Kerron teille raportistamme ja viimeisen raportin tuloksista ja annan teille tietoa siitä, miten EU rahoitti eri kohteita maailmanlaajuisesti. Kuten tiedätte, kestävän kehityksen tavoite neljä koostuu seitsemästä tavoitteesta ja kolmesta täytäntöönpanokohdasta, joihin pitäisi päästä vuoteen 2030 mennessä käyn näitä läpi pikaisesti tässä esityksessäni. Ja tässä on omia erityispiirteitä. Halutaan koulutuksessa kattaa entistä paremmin tulokset, taidot, elinikäinen oppiminen ja niin edelleen. Global Education Monitoring-raportti, jota nyt edustan julkaistiin alun perin vuonna 2002. Olemme toimituksellisesti riippumaton tiimi Unescon alaisuudessa ja meihin kuuluu 15 kumppania. EU on yksi rahoittajistamme. Raportti sai mandaatin vuonna 2015 maailman koulutusfoorumilla – näin haluttiin tutkia ja seurata äh, kestävän kehityksen tavoitetta neljä. Ja on laadittu kansallisia ja kansainvälisiä strategioita, jotta voidaan auttaa kaikkia koulutushankkeessa mukana olevia sidosryhmiä. Tämän kaksinaisen mandaatin tuloksena on nyt se, että Raportissa on kaksi osaa, monitorointiosa, jossa katsotaan pitkälti tuloksia, ja toisaalta sitten temaattinen osuus, jossa keskitytään eri tuloksiin. Ja tässä mukana on kansainvälinen neuvoantava komiteamme. Tässä katsotaan vuosia 2016, 2017 ja 2018. Tämän vuoden lopulla katsotaan maahanmuutta, siirtymistä ja koulutusta ja vuonna 2020 koulutusta ja osallistamista. Jotkut tavoitteet kuuluvat, näistä, näistä monet tavoitteet kuuluvat meidän raporttiin. Me lähdetään liikkeelle 4.1 tavoitteista. Tässä pyritään siihen, että kaikki voisivat saada ensimmäisen ja toisen asteen ilmaista koulutusta. Kuten kuulimme, edelleen noin 250 miljoonaa nuorta on jäänyt koulun ulkopuolelle. Eikä koulu välttämättä tarkoita sitä, että koulusta valmistuisi. Vuosien 2010 ja 2015 koulun saatti, alakoulun saattoi päätökseen 83 prosenttia, yläkoulu noin 63 prosenttia. Nämä luvut eivät tästä nyt näy kovinkaan hyvin, mutta tästä näkyy se, miten maittain oppilaat valmistuivat. Ja näette, että erot maiden välillä ovat suuria. Ylemmän toisen asteen koulutus näkyy vihreinä pisteinä. Näiden maiden väristen erojen lisäksi täytyy muistaa, että ainakin 15 maassa, jotka näkyvät sinisillä pisteillä tässä vasemmalla, olivat sellaisia, joissa todella harvat päättivät toisen asteen koulutuksen. Me katsomme tässä esimerkiksi vähittäistaitoja lukemisessa ja matematiikassa. Mitään maailmanlaajuista standardia tähän ei ole, mutta on edistytty kuitenkin selkeästi maailmanlaajuisen monitorointiliiton kautta. Unescon tilastokeskus on antanut uusia arvioita tilanteesta. Järven mukaan yksi kahdesta alakoulusta valmistuneesta ei ole saavuttanut näitä perustaitoja ja lähes yhdeksän kymmenestä ei ole päässyt tavoitteisiin Saharan eteläpuolisissa maissa. Tavoitteena on siis saada 12 vuotta ilmaista koulutusta, josta vähintään yhdeksän olisi pakollisia. Tähän ei kuitenkaan lukuisissa maissa päästä. Sitten 4.2 tavoite. Tässä puhutaan varhaislapsuudesta ja siitä, miten kognitiivisia ja emotionaalisia taitoja voidaan kehittää. Tiedämme, että vuonna 2015 69 prosenttia lapsista oli esikoulussa ennen kuin koulu alkoi, mutta tässäkin on jälleen suuria eroja maiden välillä. Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla 90 prosenttia vai 42 prosenttia Saharan eteläpuolisissa maissa. Analyysimme perusteella tiedämme, että heikossa asemassa olevat jäävät jälkeen. Alhaisen tulotason ja keskitulotason maissa kolme neljä vuotiaat eivät useinkaan päässeet tällaisen koulutuksen piiriin. Kaupungissa luvut olivat korkeampia kuin maaseudulla. Edistystä on ollut, mutta tiedämme kuitenkin, että vain 17 prosenttia maista tarjoaa pakollista koulua edeltävää koulutusta. Sitten 4.7 tavoite, tasa-arvoisuus. Kuten sanoin, tuolla pyritään siihen, että kukaan ei jää koulutuksen ulkopuolelle. Ja tässä tavoitteessa katsotaan juuri koulutuksen tasa-arvoisuutta. Sukupuolten tasa-arvon välinen tilanne vaihtelee vain 60 prosentissa maista on päästy tason koulutuksessa tasa-arvoiseen tilanteeseen ja luvut pienenevät, mitä pidemmälle koulutusta mennään. Vuonna 2015 vain kolmasosa oppilaista oli kolmannen asteen koulutuksessa maailmanlaajuisesti. Ja kun katsotte lukuja, joita tässä näkee, näkyy, tässä on valtavia eroja. Tästä näkyy esimerkiksi se, että El Salvadorissa 51 prosenttia rikkaimmista, mutta vain 2 prosenttia köyhimmistä pääsi korkeamman asteen koulutukseen. Mongoliassa luvut ovat 67 ja 3 prosenttia. Raportista tiedämme myös sen, että vain yksi sadasta lapsesta köyhimmästä osasta sai toisen asteen koulutuksen päätökseen. Kaikkein heikoimmassa olevassa asemassa olevat henkilöt, pakolaiset, konfliktialueen ihmiset tai kausityöntekijät eivät jää, eivät tule näiden tutkimusten piiriin. Eli noin 250 miljoonaa ihmistä jää tutkimusten tulosten ulkopuolelle. Sitten 4a-tavoite. Tässä katsotaan lapsiystävällistä koulutusta ja infrastruktuureja ja esimerkiksi kouluväkivaltaa. Tähän liittyy monia ulottuvuuksia ja on hankalaa tästä nyt kertoa lyhyesti, mutta tiedämme esimerkiksi suuntaa antavasti, että etelä, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa neljä viidesosa koulusta on ilman sähköä ja monet koulut ovat ilman juomavettä. Tutkimuksesta ja kirjallisuudesta tiedämme myös, että huono infrastruktuuri kaikilla tulotasoilla estää koulutuksen onnistumista ja erityisesti heikommassa asemassa olevilla alueilla. Lisäksi opettajia ja koululaitoksia kohtaan on hyökätty entistä useammin – vuoden 2004 jälkeen. Tämä koskee pohjoista Afrikkaa, Kaakkois-Aasiaa. Nigeriassa ainakin 19 000 opettaja joutui lähtemään maastaan pakkoon vuosien 2008-2015 välillä ja 2016 Syyriassa tuhottiin lähes neljäsosa kouluista. Toinen tärkeä tavoite liittyy siihen, että saadaan päteviä opettajia. 86 prosenttia peruskoulun opettajista on saanut koulutusta, mutta Eteläisessä Aasiassa tämä luku on pienempi, Karibialla 70 prosenttia ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on noin 60 prosenttia. Mutta tässä on syytä sanoa, että vertailu ehkä johtaa harhaan, koska vähimmäisvaatimukset opettajankoulutuksessa ovat hyvin erilaisia. Kun katsotaan esimerkiksi kurssin kestoa ja sisältöä. Saharan eteläpuolisissa maissa edistystä on ollut, mutta kun katsotaan esimerkiksi Ghanaa, Nigeriaa ja Eritreaa, koulutettujen opettajien määrä on vuoden 2000 jälkeen vähentynyt. koska usein opettajat ovat olleet sopimus perustaisia. Heidän koulutuksensa on ollut hyvin heikko. Myös koulutus ja monet muut kysymykset ovat heikolla tolalla. Myös erot ovat suuria ja OECD-maista tiedämme, että peruskoulunopettajien palkka on 81 prosenttia muun tason opettajien palkoista. Ja sitten rahoituksen vaikka tämä ei olekaan tavoite kestävän kehityksen tavoitteessa, se on tässä tärkeää. Yksi neljästä maasta ei saavuttanut tavoitetta siitä, että ainakin 4 prosenttia BKTstä käytettäisiin koulutukseen tai 15 prosenttia budjetista. Tiedämme, että vain 6 28 lahjoittajasta on saavuttanut 0,7 prosentin kehitysaputavoitteen ja olisi hyvä, että 10 prosenttia avusta suunnattaisiin ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen. Mutta kuudetta vuotta peräkkäin tämä osuus laski ja kuten jo sanottiin, vuonna 2015 osuus oli 7 prosenttia eli 4 prosenttia vähemmän kuin vuosina 2009 ja 2010. Meidän raporttimme on jo vuosien ajan korostanut sitä, että apu ja hallituksen antama apu on vain osa rahoituksesta. Kambodžassa, joka löytyy tästä aivan oikealta. Muunlainen rahoitus oli 68 prosenttia. tässä viimeisessä kuvassa sitten lukuja koulutuksesta. Tässä käytetään OECDn DAC-tietoja ja näette, että koulutukseen annettava apu on vähentynyt vuoden 2080 jälkeen noin 110 miljardia. Mutta vain 1,3 miljardia menee Saharan eteläpuolisille maille. Kahdenväliset lahjoittajat antavat noin 62 prosenttia avusta. Seuraavassa kuvassa näkyy se, miten peruskoulutuksen apu on kehittynyt. Näette, että EU ja Euroopan unionin toimielimet ovat toisiksi suurin peruskoulutuksen monenvälinen avunantaja. Avunmäärä on ollut aika vakaa, noin 400 miljoonaa dollaria vuodesta 2005. Ja kasvua on ollut vuoden 2013 jälkeen. Luku on nyt noin 500 miljoonaa. Nyt sitten tämä globaali koulutuksen kumppanuus. Euroopan unioni on sitoutunut tähän ja toisen ilmi Dakarissa on tätä syytä korostaa. Vuodesta 2015 lähtien tähän suunnatut varat ovat olleet noin 450 miljoonaa vuodessa. Perus opetuksen annettavat luvut ovat kasvaneet 6 prosenttia vuonna 2010 ja 12 prosenttia vuonna 2012. Tämä kasvaa edelleen. Ja tämä apu kohdennetaan köyhimmille maille. Kiitoksia kovasti. Thank you. Uh... Kiitos. Kiitoksia Rova Radio. Pahoittelen, jos äänsin nimenne väärin tuossa aiemmin. Seuraava puhuja on, saa aikaa myös 10 minuuttia, jotta meille jää aikaa kysymyksille ja vastauksille. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti. EU on sitoutunut Agenda 2030 ja olemme iloisia siitä, että tässä korostetaan erityisesti koulutus- ja oppimistuloksia. Ähm, nämä kestävän kehityksen tavo- tavoitteista nelonen on erittäin tärkeä äh, kaikkien muiden äh, tavoitteiden äh, kannalta esimerkiksi työllisyyden, se on kahdeks kahdeksas tavoite, ja esimerkiksi yrittäjyyden kannalta. Kun kestävän kehityksen tavoitetta neljä halutaan toteuttaa vuoteen 2030 mennessä, niin aivan kuten kollega sanoi, niin yksi tärkeistä haasteista on 260 miljoonan nuoren ja lapsen lukumäärä, jotka eivät käy koulua. Tietysti 61 miljoonaa alakoululaista, 203 yläkoulun tason lasta. Ne lapset, jotka käyvät koulua, eivät hekään välttämättä oppi. Ei ole opettajia, vuoteen 2030 mennessä toivottavasti olisi 68,8 uutta opettajaa. Tietysti myös sukupuolten välillä on eroja. Tytöt lahavat jälkijunassa. Me puhumme paljon tyttöjen koulutuksesta, mutta täytyy myös ottaa huomioon poikien koulutus ja vammaisten lasten koulutus. Ja tärkeä aihe on myös kriisi, kriisit. Toki me panostamme kovasti siihen, että puutumme erilaisiin hätätiloihin, kriiseihin, siihen kun ihmiset joutuvat siirtymään kotipaikoiltaan muualle, pakolaisiksi ja niin edespäin. Yli 35 maassa tuhannet ja taas tuhannet lapset joutuvat kriisien kohteeksi ja 30 miljoonaa lasta on tällä hetkellä joutunut siirtymään kotoaan muualle – yleensä 17 vuotta ollaan yleensä sitten kotipaikan ulkopuolella. Tärkeä tekijä on myös se, minkälaisia mahdollisuuksia on kouluttautua ja parantaa taitojaan, jotka ovat työmarkkinoiden kannalta tärkeitä. Ja myös ähm, rahoitus on tärkeä kysymys. Kun puhutaan tukitoimistamme, niin nämä ovat kaikki tärkeimmät prioriteetit. Ensinnäkin tasa-arvo ja osallistaminen, sukupuoli, vammaisuus kaikilla tasoilla, niin primääri, sekundaari kuin kolmannellakin, kolmannenkin asteen koulutuksessa. Tietysti koulutus, oppiminen kriisitilanteissa ja nuorten ihmisten taitojen relevans, relevanttius työn saamista varten, eli työllistettävyys. Me teemme työtä kolmella tasolla, ensinnäkin kahdenvälisen tuen, alueellisen tuen ja globaalin tuen alueella. Mitä tulee kahdenväliseen tukeen, niin me tuemme kaiken kaikkiaan 3,5 miljardia, miljardilla eurolla noin 49 kumppanimaata. Kyse on 400 miljoonasta eurosta, kun puhutaan nimenomaan koulutusrahasta. Suurin osa avusta tulee EU-virastojen kautta, kansainvälisten järjestöjen, yksityisten yritysten alueellisista kautta alueellisista. Olen pahoillani, jos puhun liian nopeasti tulkien kannalta, mutta kun minulla on vain 10 minuuttia koko esitystä varten, niin mitä tulee alueellisiin ohjelmiin? Meillä on kolme alueellista kanavaa, Erasmus Plus, muun muassa. Eli tavoite on viedä eteenpäin kulttuurien välistä dialogia, oppilasvaihtoa ja modernia korkeampaa koulutusta. Toistaiseksi meillä on ollut neljä Erasmus Plus tarjouspyyntöä ja tällä hetkellä tuloksena noin kuusi. Meillä on 66 erilaista ohjelmaa ja, ja hanketta, ja niitä nimenomaan rahoitetaan EUn kehitysrahastosta. Toinen tärkeä kanava on niin sanottu DCI-koulutus, eli kyse on koulutuksesta kriisimaissa. Tähän liittyy kaksi avainkomponenttia, jotka haluamme kattaa. Ensimmäinen liittyy ylipäänsä koulutukseen pääsyyn, ja näytön hankkimiseen. Kyse on turvallisesta oppimisympäristöstä ja siitä, että haluamme tutkia, mikä toimii ja mikä ei toimi tällaisissa hätätilanteissa ja kriisitilanteissa. Rahoitus tulee tietysti DCI-ohjelmasta ja budjetti on 20 miljoonaa. Me olemme aloittaneet täytäntöönpanovaiheen tänä vuonna ja toivottavasti asti. Tämä ohjelma jatkuu vuoteen 2021 äh, saakka. Sitten VET-toimesta, eli äh, koulutus ja ammattikoulutus. Äh, meillä on yhteistyötä muun muassa belgialaisten kanssa, brittien kanssa. Tarkoitus on antaa nopeaa räätälöityä teknistä apua ja yksityisille ja julkisille sidosryhmille ylipäänsä teknistä apua niin, että voidaan vaalia työmarkkinoita, niin että myös yksityinen sektori pääsee tähän koulutusfasiliteettiin. Tietysti naiset ja haavoittuvat ryhmät otetaan huomioon globaalista aloitteesta Aivan kuin Adi Dadio jo mainitsikin, niin EU on ollut suurin avunantaja äh, GPIlle, Global Partnership of Educationille. Me olemme vuosina 2040 ähm, antaneet kaiken kaikkiaan yli 400 miljoonaa euroa. Tämä on ainoa globaali kumppanuus, koulutuskumppanuus, joka tuo yhteen kaikkien sidosryhmien edustajia ja keskittyy peruskoulutukseen, ylipäänsä alakoulukoulutukseen. Kolme tavoitetta, en nyt lue niitä. Tärkeää on se, että äh, konferenssien äh, äh, lisäksi ja tämän tämänhetkisen vauhdin lisäksi, jota GPE on nyt saanut aikaan, niin on tärkeää, että me keskitymme nimenomaan tulevaisuuteen ja siihen, kuinka voimme auttaa GPEtä parantamaan opettajien laatua, pätevyyttä, eli opettajatkin ovat GPEn tähtäimessä niin, että voidaan myös auttaa marginalisoituja ryhmiä, tyttöjä, vammaisia ja tietysti halutaan saada aikaan maatasolla tehokasta apua ja hyviä tuloksia. Sitten vuosina 2018-2020 meillä on kaiken kaikkiaan 89 kehitysmaata, joissa halutaan parantaa koulutuksen laatua ja sen saatavuutta 870 miljoonalle nuorelle. GPEn odotetut tulokset ovat tietysti ensinnäkin, että 890 kehittyneessä, kehitysmaassa voimme parantaa koulutuksen laatua niin, että 9,4 miljoonaa tyttöä ja yli 10,8 miljoonaa lasta ylipäänsä ähm, konfliktialueella pääsevät kouluun. Ja tietysti tarkoitus on myös koulu, kouluja opettajia. 1,7 miljoonaa opettajaa olisi tarkoitus kouluttaa ja rakentaa 23 800 luokkahuonetta. Miten GPE on nyt tukenut näiden tulosten tai ollut mukana näiden tulosten saavuttamisessa, niin tästä näyttää oikein mukavan kuvan siitä, miten olemme onnistuneet tai toisaalta emme ole onnistuneet. Sanotaan nyt näin, että meillä on kunnianhimoisia tavoitteita ja joihinkin täytyy investoida vähän enemmän. Vuonna 2002, 2014 pikemminkin, meillä oli 64 miljoonaa enemmän lasta koulussa kuin vuonna 2002, mikä on tietysti GPEn investointien ja ponnistusten tulosta – 73 prosenttia lapsista pääsi alakoulun loppuun vuonna 2014 verrattuna 63 prosenttiin vuonna 2002. Tämä kyllä osoittaa ehkä paremminkin sen, miten GPE on menestynyt. Muista globaaleista aloitteista sanoisin vielä seuraavan asian. Paitsi, että minulta jää, minulla ei ole kauheasti aikaa, mutta meillä on tällainen globaali aloite kuin Education Cannot Wait, koulutus ei voi odottaa Äh, tämä on tällainen rahoitusalusta, joka perustettiin sen jälkeen, kun lokakuussa 2006 järjestettiin äh, maailmanlaajuinen humanitaarinen huippukokous World Humanitarian Summit. On hienoa, että äh, se on nimenomaan keskittänyt toimensa kriittisiin kriisipaikkoihin, pakolais- leireihin. Yli neljä miljoonaa nuorta ja lasta on saatu tavoitettua 14 kriisialueella ja katastrofialueella. Me eh, teemme työtä lähe- niin, että me seuraamme läheltä eri päätöksentekoa ja hankeehdotuksia, joita sitten toteutetaan kentällä. Meidän strategiset prioriteettimme ovat muun muassa eh, pitkän tähtäyksen tuki ja keskipitkän tähtäyksen tuki kriisialueille niin, että voimme humanitaarisesti tukea niitä ihmisiä, jotka ovat päätyneet pakolaisleireille. Tämähän on ylipäänsä kehitystyön tavoite. Ja sitten ihan lopuksi pari sanaa niin sanotusta IFFestä, the International Financing Facility for Education. Se on kolmas pilari tässä globaalissa koulutu, koulutusavun arkkitehtuurissamme. Me olemme seuranneet uh, Learning Generationin äh, kertomusta ja koulutuskomissiolle annettuja suosituksia olemme seuranneet ja uh, toivottavasti tästä saadaan sellainen rahoitusmekanismi, uh, joka täyttää estää rahoituskuilun alhaisen ja keski äh, maiden välillä, koska jotkut maathan ovat päässeet tuolta alhaisesta äh, tulotason tilanteesta keskitulotason äh, tilanteeseen ja eivät enää saa kehitysapua. Ja siksi me haluamme kehitellä näitä rahoitusmekanismejamme ja haluamme myös tehdä lainsäädäntötekstiä niistä avun periaatteista, joita voimme käyttää hyväksemme. Ja seuraamme nyt tätä työtä muiden avunantajien kanssa, jotta voimme paremman käsityksen saada siitä, mihin kannattaa tällä alustalla investoida. Tässä oli kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitos. Kiitoksia näistä esityksistä. Ja nyt avaan avaan tässä puhelistan kysymyksille. Jos haluatte kysyä kysymyksen, estelkää itse itsenne ja äh, kysykää kysymys. Aika teillä on pari minuuttia. Mä saan peon ensiksi. Merci beaucoup. Kiitoksia paljon näistä esityksistä. Ne olivat valtavan kiinnostavia ja kertoivat hyvin, mikä tilanne nyt on. Minä kysyn ensiksi, että kun nyt kehitystä on kerran tapahtunut, miten se on mahdollista, kun rahaa on kuitenkin sijoitettu entistä vähemmän. Eli jos haluatte meiltä enemmän rahoitusta, niin se on nyt näillä perusteilla vähän vaikeaa. Rahoituksella nimittäin saadaan edistystä aikaan. Minkälaisia haasteita tässä on? Mikä selittää teidän mielestänne sen laskun tässä rahoitusavussa? Ei tietenkään absoluuttisesti, vaan suhteellisesti. Johtuuko se siitä, että jäsenvaltiot itse sijoittavat suoraan enemmän näistä rahoista vai johtuuko se kriiseistä tai muista aloista, jotka vaikuttavat kenties tärkeämmiltä kuin pitkän tähtäimen koulutusohjelmat. Haluaisin teiltä analyysiä siihen, mikä tähän on syynä. Puhuitte tästä taannoisesta Dakarin huippukokouksesta siellä ei saatu niitä summia kasaan, joita haluttiin. Tavoitteena oli kolme miljardia euroa, mutta tuo tavoite ei täyttynyt. Minä olin Ranskassa opetusministerinä ja Ranska ei ole, ei ole ollut tyytyväinen siihen, mitä muut maat ovat tässä tehneet. Tavoitteisiin ei siis päästy rahallisesti. Haluaisin teiltä asiantuntijana nyt kuulla, mikä teidän mielestänne on vaikuttanut tähän tilanteeseen ja Toisekseen, no niin, tämä kysymys oli siis teille molemmille ja toinen kysymys on sitten se, että teillä on hyvin kvantitatiivinen lähestymistapa näihin asioihin. Se on totta kai ihan luonnollista asiantuntijoille. Teillä on tavoitteita ja haluatte tietää, miten niihin on vuosien saatossa päästy, minkälaisia lukuja sieltä on saatavissa esiin ja se on ihan hyvä. Mutta entä sitten kvalitatiivinen lähestymistapa, erityisesti mitä tulee kouluun? Ja kun nyt ollaan tässä tilanteessa, että edistystäkin on saatu aikaan, niin mikä siellä on vielä esteenä? Mitkä meidän omissa menettelyissämme toimivat esteinä vielä paremmalle kehitykselle? Yleensä sanotaan, että koordinaatio ei vieläkään ole ihan hyvällä tasolla, mutta mehän puhumme usein sillä tavoin, kuin koulutus tai opetus olisi jotenkin standardoitavissa ympäri maailmaa. Minä en, en, en usko, että mikään koulutusjärjestelmä toimii samalla tavalla joka paikassa. Se ei toimi niin edes Euroopassa. Opetusta on aika vaikea standardoida, eli siihen ei koskaan päästä, vaikka se, niin ja se on hyvin, hyvin kansallisen, kansallinen asia. Eli mitä me teemme tässä? Mitkä ovat ne meidän toimemme, jotka teidän näkökulmastanne ovat esteinä kehitykselle. Niitä on varmasti paljon. Meillä on paljon erilaisia toimijoita. Ja entäpä sitten jäsenvaltiot? Eli ensimmäinen kysymys oli se, miksi, miksi vähemmän rahaa, ja toinen kysymys, tämä kvalitatiivinen kysymys. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraava puhe. Um, right. Uh, thank you very much for... Kiitoksia kovasti esityksistänne. katson asian nyt ehkä hieman eri kantilta kuin kollega, joka kysyi, miksi rahaa ei ole. Tiedämme, että UNESCO on menettänyt aika paljonkin rahoitusta, koska Yhdysvallat vetäytyy. Ja vuoden 2015 tavoite koulutusta kaikille. No, mikään ei oikeastaan ole mennyt eteenpäin. On pelottavaa, että kaksi 160 miljoonaa lasta jää koulutuksen ulkopuolelle. En tiedä, onko totta, että vain 2 prosenttia humanitaarisesta avusta todella käytetään koulutukseen. Tämä on järkyttävää. Ja kysyn, mitä voimme tehdä koordinoinnin parantamiseksi, josta puhumme, ja lisätä humanitaarisen avun koulutukselle annettua apua Afrikassa. Pitäisi parantaa resilienssien maissa, jos kouluja ei, paljon, ei voida tehdä. Eli mitä ehdotatte? Kiitos. Thank you. Uh... Kiitos. Sitten Charles, ole hyvä. Oui, merci. Je voulais intervenir, mais quand j'ai entendu euh, Vincent... Kiitoksia. Kun kuulin, mitä Vincent Pian sanoi, niin ajattelin, että ei minulla olekaan mitään äh, kauhean originellia sanottavaa. No, pari kommenttia. Mitä tulee tähän kvantitatiiviseen lähestymistapaan, jota kommentoitte, sanoisin, että täytyy myös ajatella väestönkehityksellisiä asioita. Ennen kokousta äh, FNAPin edustaja kävi pakeillani ja Abidjanin äh, pormestari sanoi, että vuosittain äh, siis joka päivä syntyy 300 lasta, tarvittaisiin esimerkiksi yliopisto joka kolmas viikko. Miten tämä voidaan saavuttaa? Miten me voimme ottaa huomioon tämän väestön kehityksellisen, kehityksellisen seikan? Sehän kyllä vaikuttaa meidän keskusteluumme merkittävästi. Olisi hyvä, jos otettaisiin huomioon myös tämä seikka. Se on mielestäni oleellinen. Thank you, Charles. Norbert. Kiitos Charles, sitten Norbert. Ja, vielen dank. Kiitos. Charles esitti keskeisen kysymyksen. Me voimme ponnistella asioiden eteen, mutta monissa maissa väestö räjähtää käsiin. Esimerkiksi Saharan eteläpuolisissa maissa luvut kaksinkertaistuvat tai jopa kolminkertaistuvat lyhyessä ajassa. Euroopassa sanotaan, että haluamme ilmaista koulutusta. Paras olisi tarjota sitä lastentarhasta yliopistotasolle asti. Minkälaisia suuntauksia tässä on. Kuinka monet maat pystyvät tällaista ilmaista koulutusta tarjoamaan? Sitten tilastotieto, se on mielenkiintoista ja jännittävää. Mutta miten tilastotiedolla voidaan vaikuttaa maiden tilanteeseen? Auttaako se että osoitetaan sormella vähemmän kehittyneitä maita tai toiset sitten voivat ylpeillä saavutuksistaan. Ja tässä yhteydessä minua kiinnostaisi kuulla, voidaanko sanoa, että edistystä saadaan, kun maat ottavat rahoituksen omiin käsiinsä, sanovat, että koulutus alalla oltaisiin entistä vähemmän riippuvaisia ulkopuolisesta avusta. Please, Linda, ole hyvä. Kiitos. Niin, numerotietoa tuli aika paljon lyhyessä ajassa. Eli pahoittelen, jos kysyn nyt jotakin, joka jo käytiin esityksessä läpi. Ensimmäinen kysymys koskee Rovadadion esitystä kerroitte numerotietoja eri maista. Vertaatteko te samanlaisia maita keskenään, eli samalla kehitystasolla olevia maita keskenään, joissa on sama elintaso ja jossa ehkä opetus, oppimistuloksetkin ovat ovat parempia. Ei kannata verrata Britanniaa ja Keski-Afrikan tasavaltaa, tai edes Senegalia ja Keski-Afrikan tasavaltaa, vaan pitää verrata samantyyppisiä maita. Teettekö te tällaista, jotta voisimme todella ymmärtää, minkälaisia oppimistuloksia saadaan? Tekevätkö jotkin maat sellaisia asioita, joista muut voisivat oppia? EU-ssahan tämä on hyvin suosittua. Ja toisekseen lapset käyvät koulua ja se oppiminen siellä on vain yksi tavoite ja tulos. Koulua käytetään myös muihin sosiaalisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Siellä annetaan muun muassa rokotuksia lapsille, siellä mitataan lasten kehitystä terveyden puolesta ja monia muita asioita. Britanniassa tätä kaikkea tehdään nyt paljon vähemmän kuin heti toisen maailmansodan jälkeen kun elintasokin on nyt noussut. Eli tässä on menty taka-askeleita. Tarkasteletteko te näitä aiheita vai pelkkää oppimista ja opetusta? Olen nähnyt hankkeita, joissa UNICEF ja muut toimijat tarjoavat muun muassa kouluruokaa, WC-tiloja nuorille tytöille ja naisille ja ylipäänsä ruokkivat lapsia – Norbert, me emme kysyneet, miten lapset ruokittiin tuolla koulussa, jossa me kävimme. Ja lapset tulevat sinne pitkien matkojen takaa. Jotkut keltoivat, että kävelevät monta monta kilometriä päästäkseen perusopetuksen pariin. Ja sitten vielä perheiden panos. Teillä oli siitä yksi dia Eli mitä köyhempi on, sitä enemmän pitää maksaa. Se on kyllä todella häpeällistä. Olin Afrikassa noin vuonna 2002 Gaanassa, jossa IMFn viranomainen kertoi minulle, että perheiltä pitää jotakin rahaa periä muun muassa Gaanassa, koska muutoin ihmiset eivät arvostaisi näitä palveluita, jos ne olisivat ilmaisia. Ja tämä ihminen oli ruotsalainen ja minä sanoin, että no teillähän koulunkäynti ei maksa pennin hyrrää. Ja hän oli siitä samaa mieltä, mutta tällainen mentaliteetti siis joissain maissa on, että jos, jos maksaa jostain, niin silloin se näyttää ihmisten silmissä arvokkaammalta, mutta ei se nyt kyllä ihan niin mene. Monissa maissa on vakavia ongelmia. Kehitysyhteistyön vuoden aikana täällä parlamentissa näytettiin mepeille eräs video, se taisi olla Senegalista. Siinä kerrottiin, että vanhemmat eivät olleet maksaneet nuorten oppikirjamaksuja ja nuoret eivät päässeet kokeisiin koulussa. Nämä ovat vakavia aiheita ja vanhempien panos tulee esiin uudestaan ja uudestaan, kun vierailemme tämän tyyppisissä maissa. Eli pelkät koulumaksut eivät suinkaan riitä. Jos opettajat eivät saa palkkaansa, niin sellainenkin on hyvin yleistä. Jos opettajat eivät saa palkkaa, niin silloin he haluavat rahaa suoraan vanhemmilta. Eli onko teillä esimerkkejä maista, joita voi verrata toisiinsa ihan suoraan ja mitä niistä voidaan oppia? Kiitos. Kiitos. Oliko vielä muita kysymyksiä ja jos ilmeisesti ei, niin sitten annan viiden minuutin vastauspuheenvuorot molemmille puhujille. Ja minä sanon vielä pari sanaa. Tässä jo Senegal mainittiin kahdesti. Meillä oli ad hoc missio tuohon maahan. Se ei liittynyt koulutukseen, vaan ihan toiseen asiaan, mutta liittyi kuitenkin ehkä hiukan myös koulutukseen ja myös tuossakin maassa koulutuksen puolesta jonkinlainen vakaus olisi paikallaan. Siitä voi puhua, voi puhua erilaisista hankkeista. Koulutus on hyvin tärkeä osa yleistä vakautta. Mutta jos meillä on aikaa, niin voimme ehkä analysoida tätä entistä paremmin. Monissa maissa vakautta ei ole varsinkaan lapsille olemassa ja siksi on vaikea auttaa lapsia. No niin, mutta annan nyt puheenvuoron asiantuntijoille, olkaa hyvä. Thanks a lot for the questions. I will give some elements. Kiitoksia kysymyksistä. On. Otan tästä jotakin asioita esille. Hienoa jatkaa keskustelua. Ensinnäkin tässä on nyt monia asioita, joita tuli esiin. Olemme havainneet jonkinlaista edistystä, se ei ole ollut valtaisaa, mutta samalla tiedämme, että koulutus, tuki ja rahoitus on polkenut paikallaan tai vähentynytkin. Jos ajatellaan, että tietyillä tasoilla edistystä ei ole ollut. Tässä pitää ottaa esimerkiksi väestön lisääntyminen huomioon, kuten sanottiin, erityisesti Afrikassa. Täällä on suuri merkitys. Tämä on dynaaminen ilmiö. Nämä luvut vaihtuvat ja vaikuttavat tilanteeseen viiden kuuden vuoden kuluttua, kun katsomme peruskoulutusta. Eli se, mitä nyt käytämme rahoituksena, ei välttämättä vastaa sitten samanlaisen väestöryhmän tarpeisiin kuin muutaman vuoden kuluttua. Sitten laajalle levinnyt köyhyys on yksi syy hankaluuksille. Köyhyys todella vaikuttaa koulutukseen. Tänä vuonna olemme laatineet asiakirjan siitä, miten se, että pääsee ulos köyhyydestä, saa peruskoulutusta. Koulutuksen kautta monet pääsisivät todella pois köyhyyden piiristä. Kun ihmiset ovat köyhiä, eikä heillä ole terveydenhuoltoa tai ravintoa. Usein he joutuvat matkustamaan pitkiä matkoja kouluun, mutta terveydenhuolto, elintarvikkeet, matkustaminen, jotka eivät sitten ole suoraan koulutukseen liittyviä kustannuksia, vaikuttavat myös koulutukseen. ja eriarvoisuus lisääntyy, eikä tämä tietenkään paranna sitten maailmanlaajuisia näkymiä. On myös toinen tärkeä asia, joka on tärkeä, ovat konfliktit. Se, että ihmiset lähtevät suurina joukkoina kotiseuduilta. Tässä ei puhuta vain pakolaisista, vaan myös sisäisesti siirtymään joutuneista ja erilaisista siirtolaisista, esimerkiksi yksin liikkuvista alaikäisistä. Tämä näkyy Euroopassa ja heitä on paljon matalan tulotason maissa. Ja usein toimitaan aina vanhan malliin, kun pyritään saman apua – heikossa asemassa oleva, olevia lapsia. Usein tässä ei kuitenkaan pystytä auttamaan heitä, jotka ovat jääneet koulutuksen ulkopuolelle. Koulutuksessa pitää katsoa myös laatua. Joissakin maissa koulutus ei ole pakollista 15-17-vuotiaasta lähtien – ja joissakin maissa alakoulu alkaa vasta paljon myöhemmin kuin esimerkiksi Euroopassa. Kysyttiin, miksi edistystä ei ole toivottuun malliin saatu. Ja samalla sitten rahoitus on vähentynyt. Monta vuotta sitten jo havaitsimme, että on 39 miljardin rahoitusvaje joka vuosi koulutuksessa. Ja avunantajien pitäisi kuusinkertaistaa rahallisen tuen määrä, jotta kestävän kehityksen koulutustavoitteisiin päästäisiin. Jopa kun katsotaan esimerkiksi tällaisia raja-arvoja, kuten 4 prosenttia koulutukseen tai 15 prosenttia kokonaisvaroista koulutukseen, niin no, havaitsemme, että vain erittäin harvat maat ovat päässeet näihin tavoitteisiin. Tämän lisäksi, ja tämä näkyy hiljattain laatimastamme asiakirjasta ja tuli esille myös Dakarissa, on se, että todella keskitytään tulosperusteiseen rahoitukseen entistä enemmän. Tämä on tärkeää siinä mielessä, että tällainen tulosperusteinen rahoitus voi olla haitallista niille, joilla on suurimpia ongelmia tämän asian tiimoilta. Esimerkiksi luokkakoon pienentäminen ei ole mahdollista, jos infrastruktuuri on puutteellista. Eli katsotaan tuloksia, mutta ei välttämättä kuitenkaan opetuksen laatua. Ja päätän aivan pian. Sitten, sitten siis väestön kehitys ja muut asiat. Raportissamme osoitamme, että vastuullisuus on koulutuksessa äärimmäisen tärkeää. Osoitetaan, missä ongelmia on, miten niitä voidaan korjata, mitä ihmiset voivat tehdä parantaakseen koulutusjärjestelmiä. Painotamme myös sitä, että saadaan dataa, tietoa, ei pelkästään määrällisesti, vaan laadun osalta. Tarvitaan avointa tietoa, jotta tiedettäisiin, missä ovat järjestelmän heikkoudet ja vahvuudet, jotta voidaan paremmin pureutua eri asioihin. Kun tiedämme, missä ongelmia on, voimme päästä eteenpäin myös siinä, miten ongelma voidaan ratkaista ja parantaa näin koulutusjärjestelmää. Nopeasti. Pejaan esitti kysymyksen. On ihan totta, että esitykseni perustui määrällisiin lähestymistapoihin ja lienette yhtä mieltä kanssani siitä, että on vaikea vaikeaa tästä valosta havainnollistaa tämän järjestön työtä. No, tähän laadulliseen lähestymistapaan kyllä se tietenkin liittyy siihen, mitä me teemme yhteistyötä kumppanimaidemme kanssa. Totta kai meillä on myös kvantitatiivista että kvalitatiivista lähestymistapaa. Ja me teemme laatu Ähm, katsauksia kautta ohjelmointikauden. Näin saamme näyttöä siitä, missä ovat aukot koulutussektorilla, millä alueella täytyy parantaa toimintaa, mihin täytyy erityisesti kiinnittää huomiota, miten voimme mitata tuloksia, minkälaisin indikaattorein. Me noudatamme standardoituja lähestymistapoja kumppani, kumppanimaiden kanssa Kaikilla on tietysti erilaisia tavoitteita koulutuksen ja ammattikoulutuksen alalla. Ja jos puhutaan vaikka sukupuolesta, vaikkapa Nigeriassa tai Nigerissä, niin puhutaan tietysti eniten tyttöjen koulutuksesta, Kambodiassa taas poikien koulutuksesta. Tässä emme normita, me tarkastelemme kuunkin kumppanimaan omintakeisia ongelmia GPEstä. Kyllä, vuonna Siis 600, 206 miljoonaa USA-dollaria luvattiin, ja olemme ylpeitä voidessamme sanoa, että me olimme ensimmäisiä, jotka ilmoitimme oman lupauksemme. Komissaari Mimicha niin teki jo syyskuussa, jotta voisimme lähettää vahvan merkin muille avunantajille siitä, että on tarve lisätä rahoitusta koulutuksessa. Tänä vuonna olemme avunantajaluettelon huipulla. Nyt otaksutaan, että lisää lupauksia vielä tulee tietyistä antajamaista. Tämä ehkä auttaa meitä saavuttamaan kolmen miljardin summan. Aika kunnianhimoistahan tässä, kunnianhimoinen tässä täytyy olla, mutta sekään ei vielä riitä. No mitä voimme tehdä paremmin, minkälaisia esteitä on tiellämme? Puhuin aiemmin globaalista avun arkkitehtuurista, niin on ihan totta, että päällekkäisyyttä on. On päällekkäisyyttä avunantajissa, välineissä, toimissa, ää, samoja toimia samoissa maissa, kun taas toisaalta ää, jois, vain yksi tai kaksi henkilöä on vastuussa kaikkien avunantajien ja summien koordinointityössä ja siksi me olemme halunneet parantaa kapasiteettia ja vahvistaa tätä järjestelmää. Eli varsinaisen teknisen avun lisäksi, eli kun annamme apua kouluille ja marginalisoituneille ryhmille, niin haluamme myös parantaa valmiuksia paikan päällä ministeriöissä, olipa kyse sitten valtiovarain tai koulutusministeri ministeriöstä niin, että nämä osaavat koordinoida paremmin eri avunantajien antaman työn ja rahan. No miten voimme puuttua sitten tähän päällekkäisyyshaasteeseen? No dialogin kautta. Ensinnäkin antajien, avun antajien täytyy käydä dialogia keskenään. Kaikki nämä aloitteet, jotka mainitsin, niitä, on vain muut, niitä mainitsin vain muutaman, useampiakin on. Ja terveydenhoitosektorilla muuten tilanne on vielä pahempi kuin koulutussektorilla, koska globaaleja aloitteita on yli 20 terveydenhoitoalalla. Niin keskenämme me siis keskustelemme, kuulemme toinen toisiamme, me pyrimme vahvistamaan globaalien alustojen valmiuksia ja myös kahdenvälisen tuen keinoin autamme maita. Ja ihan konkreettisesti DGFK tekee yhteistyötä EU-lähetystöjen kanssa. Siellä seurataan tilannetta paikan päällä ja raportti. Me raportoimme toinen toisillemme ja yritämme tiedottaa omia kollegoitamme niistä uutuuksista, joita globaalilla tasolla on tullut. Vaikka koulutus ei olisikaan mikään keskeinen fokus kyseisessä maassa, vaikkapa Zimbabwessa, mutta Zimbabwessakin EUn lähetystö seuraa tilannetta paikan päällä ja Ja sitten äh, Sofko esitti kysymyksen lukujemme mukaan alle 2 prosenttia humanitaarisesta avusta menee koulutukseen. Voin tarkistaa tämän luvun, mutta tämä on viimeisin tiedossani oleva luku. Tällä hetkellä äh, komissaari Stylianides äh, yhä, se on sitoutunut lisäämään apua. Sen tulisi kasvaa yli 100 miljoonaan vuoteen 2019 mennessä. Pari vuotta sitten se oli ehkä 15-20 miljoonaa, mutta tiedän, että nyt on sitouduttu koulutukseen toden tottakin, jotta voidaan toteuttaa erilaisia hankkeita. Sitten MEPPI, Görens, yksi tärkeä komponentti. Se ei suoranaisesti liity tähän meidän koulutusnarratiiviimme globaalisti, mutta on myös tärkeä. Kyse on seksuaalioikeuksista ja lisääntymisoikeuksista se, siihen, se on yksi meidän politiikkamme ytimistä, ytimestä, eli me haluamme nuo, tiedottaa nuorille naisille, naisille, tytöille siitä, miten voivat suojautua, miten voivat ottaa huomioon erilaiset seksuaaliterveytensä ja seksuaalioikeutensa ja miten voivat suojautua. Eli tämä on tapa, jolla äh, joudumme ottamaan huomioon paikalliset infrastruktuurihaasteet. Meillä on erilaisia haasteita sairaaloissa, ähm, esimerkiksi maaseutualueilla, synnytyssairaaloissa äh, on ongelmia. Ennen synnytystä tapahtuva hoito, siihen liittyy paljon aukkoja. Eli Yritämme koulutuksenkin keinoin puuttua tähän väestön kehitykselliseen ongelmaan. Ja mä kävän esitti kysymyksen. Meillä on useita ohjelmia, joiden avulla voimme rahoittaa UNICEF ja muitakin YK-virastoja, jotta voimme toteuttaa sellaisia ohjelmia kuten WASH-aloite. Eli me Tarkastelemme synergiaa koulutuksen, terveydenhoidon, ravitsemuksen välillä. Meillä kaikilla on näyttöä siitä, että jos koulussa annetaan ruokaa, ateria lapsille kerran päivässä, niin lapset hanakammin lähetetään sitten kouluun. Vanhemmat lähettävät lapsensa jopa tytöt kouluun. Ja jos on tällainen niin sanottu WASH-ohjelma, mikä tarkoittaa sitä, että on vettä, ja tytöt, vettä on saatavilla tytöille, niin silloin tyttöjä tulee enemmän kouluun. Emme myöskään saa unohtaa sitä, että yksityisen sektorin rooli on tässä tärkeä. Koska jos meillä on voittoa tuottamatonta koulutusta, niin silloin yleensä suuret perheet lähettävät vain poikalapset kouluun, koska kyse on aika monen lohko heidän kotitalousbudjetistaan. Nämä eivät ole mitään pieniä nyansseja, yksityiskohtia, vaan suuria kysymyksiä, joihin täytyy kiinnittää huomiota. Esimerkiksi ravitsemus on asia, joka on otettava huomioon. Vielä yksi tärkeä huomio Pejaanille – En tätä vielä maininnut. Se tapa, jolla me puutumme erilaisiin esteisiin, tämä liittyy muihinkin kysymyksiin. Eli se tapa, jolla me puutumme erilaisiin tiellämme oleviin esteisiin, niin se tapahtuu dialogin keinoin antajamaiden kesken niin, että itse maat pystyvät paremmin ottamaan tilanteen haltuunsa ja absorboimaan rahaa enemmän. Eli jos me rahoitamme vaikkapa koulutusuudistusta rahalla, niin täytyy ottaa huomioon myös se, miten toisella puolella ollaan valmiita käyttämään tämä raha. Ja siksi meidän täytyy, tähän täytyy kiinnittää huomiota, muuten meille, tulee, meille jää rahaa, jota ei olekaan käytetty, tulee ongelmia sääntöjen noudattamisen suhteen ja niin edespäin. Toivottavasti onnistun taas puhumaan aikarajani sisällä. One minute coming from. Vielä loppukommentit teiltä. Kiitoksia vielä ihan viho viimeinen asia. Haluan todella tämän vielä sanoa. Te kysyitte, että mitä me teemme tai että mistä tämä nykyinen muutos johtuu. No se johtuu siitä, miten koulutus ja opetus tulkitaan. Sitä ei enää ajatella ajatella niinkään julkisena omaisuutena, vaan yksityisenä omaisuutena. Eli tässä on hyvin tällainen markkinalähtöinen lähestymistapa koulutusmenoja kohtaan, ja se totta kai voi muuttaa yksityisten palveluntarjoajien roolin suhteessa julkisiin. Ja ihan vihoviimeinen asia vielä, mitä meidän tulisi tehdä paremmin, no se on se, että avun tehokkuutta pitää parantaa siellä, missä koulutustukea tarvitaan eniten, eniten. Siellä todella voidaan panostaa myös siihen, että apu ja, ja tuki, että se löytää tehokkaasti perille ja että sillä on mahdollisimman suuri vaikutus. Tällä tavoin parannettaisiin myös maiden omaa vastuuta näistä tuloksista. Kiitos. Kiitoksia. Se oli vähän yli minuutti, mutta nyt saimme tämän ensimmäisen paneelin loppuun ja toinen paneeli alkaa pian sitä. Sitä varten meille tulee tänne uusi puheenjohtaja herra Peon. Kiitoksia panelisteille. Kiitoksia tästä ensimmäisestä paneelista. Bien, merci beaucoup. On va vite parce que vous avez vu l'ampleur. No, kiitoksia. Mennään nyt sitten nopeasti eteenpäin, kun meillä on paljon aiheita tässä käsiteltävänä. Tässä toisessa paneelissa kolme puhujaa. Yritetään päästä konkreettisiin ongelmiin käsiksi. Voisitteko mennä keskustelemaan ulkopuolelle? Kiitoksia. Niin ensimmäinen puhuja Aleksandra Makarov, joka työskentelee UNICEFilla ja siellä EU-suhteista e suhteista EU-toimielimiin vastaavassa toimistossa. Ja hän kertoo nyt siitä, mitä he ovat, tai UNICEF on oppinut omista kenttäkokemuksistaan. Sitten toinen puhuja on Karin Vedi, joka on Afrikka-osaston Äh, johtaja saksalaisessa kis järjestössä Ja hän puhuu ammatillisesta koulutuksesta ja siitä, miten työmarkkinat ovat muuttuneet. Ja sitten kolmas puhujamme, Ines Cemali, tulee Plan International-järjestöstä. Ja niin Plan tietysti hoitaa paljon muitakin asioita kuin koulutusta, mutta hän kertoo, minkälaisia erityistarpeita nuorilla tytöillä on. Äh, He nousevat näissä tilastotiedoissakin esiin, ja kuten äskeisestä panelistakin kävi ilmi, näin on myös kehitysmaissa ja yhtä lailla myös kehityneissä maissa, ja tämä on hyvin tärkeä aihe. Ja hän puhuu meille siitä. No niin, nyt annan puheenvuoron sitten ensiksi Rova Makarofille, ja kolmen esityksen jälkeen sitten kysymyksiä. Olkaa hyvä. Uh, Mr. Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Arvon, Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että kutsuitte meidät tänne kertomaan kokemus, kokemuksistamme ja kertomaan niistä esteistä, joita me näemme koulutuksessa kehitysmaissa. Ennen kuin menen näihin haasteisiin, niin ehkäpä vähän myönteistä – Eli kerron, kuin, miksi on niin tärkeää investoida koulutukseen. Edellinen paneeli oikeastaan puhui tästä. Ehkä tässä saarnaan jo valmiiksi käännynnäisille, mutta voin kuitenkin tarjota teille joitain argumentteja, joita voitte tarjota niille, jotka ovat vähemmän vakuuttuneita investoimisen tär- tärkeydestä. Ihan yksinkertainen fakta. Tällä hetkellä on noin miljardi alakouluikäistä lasta koko maassa. Eli meillä on miljardi syytä investoida koulutukseen. Ja yksi tärkeimmistä on se, että koulutus on ihmisoikeus. Jokaisella lapsella on oikeus mennä kouluun. Mm. Jotta tämä oikeus voidaan toteuttaa, niin lasten täytyy päästä pois köyhyydestä ja matkalle kohti lupavaa tulevaisuutta. Kun puhutaan koulutuksesta kehitysmaissa, niin sillä tavalla voidaan myötävaikuttaa vaikuttaa sekä yksityisen oppimisen että koko maan BKT. Yksi kouluvuosi tuo 10 prosentin lisään yksilön ansioissa ja myös suuren lisään BKTlle. Mutta koulutus, koulutuksen investoinnin rahallinen vastine ei ole ainoa asia, vaan se tuo muassa myös sosiaalisia taitoja. Se voi vähentää lapsiavioliittoja, synnytyksen kuolemista ja niin edespäin. Ja koulutus tarjoaa myös paljon mm, etuja tuleville sukupolville, ikään kuin tällä putouksen tavoin voi auttaa sekä näitä yksilöitä ja myös heidän jälkeläisiään. Paljon on vielä kuitenkin tehtävää. Korkean ja laadukkaan koulutuksen tarjoaminen tytöille ja pojille on vaikeaa. Edellinen paneeli jo kertoi haasteista ja erityisesti eh, tämän päivän maailmassa meillä on haasteita, jotka voivat hidastaa edistystä monissa maissa. Tästä syystä UNICEF tekee läheistä yhteistyötä EUn kanssa ja GPEn kanssa eh, toteuttaa ohjelmia, joiden tarjoitus on saavuttaa kestävän kehityksen tavoite neljä. No, muutamia mm, este, esteitä sitten tiellämme, kun haluamme antaa taitoja ja oppia kehitysmaissa. No, kun vaikka, vaikka koulutuksesta on paljon hyötyä, niin edelleenkään yleistä ja yhtäläistä koulutusta kaikille ei tarjota. Voidaan syyttää esimerkiksi rahoituksen puutetta, mutta se ei ole ainoa syy. Myös demografiset trendit ja epätasa-arvoisuus ovat tärkeitä syitä. On muitakin syitä, mutta tänään ei ole aikaa keskittyä niihin, eikä kukaan voi niistä kaikista puhua yhdellä kertaa, mutta kehityn tähän väestön kehitykselliseen tendenssiin ja epätasa-arvoisuuteen. Ensinnäkin väestön kehitys, se on ehkäpä kaikkein tärkein haaste. Joskus se vetää mattoa edistyksen alta. Kouluikäisten määrä on niin suuri, että kaikille ei vain voi antaa koulutusta. Saharan eteläpuolisella alueella 450 miljoonalle lapsille tulisi antaa koulutusta vuoteen 2030 mennessä. Ja kun koululaisia on enemmän, niin täytyy myös mobilisoida samassa suhteessa enemmän rahaa koulutustarkoituksiin, mutta mailla ei välttämättä ole tahtoa eikä kykyä sitten oppimisen taso on edelleenkin hyvin alhainen monissa maissa, alhaisen tulotason maissa erityisesti, ja oppimattomuus alkaa jo varhaisessa vaiheessa. Monissa maissa ehkäpä, siis voidaan sanoa, että globaalisti noin 274 miljoonaa lasta ei opi perustaitoja peruskoulussa – sellaisia taitoja, että voisivat elää tervettä ja hyvää elämää. No tasa-arvottomuus sitten, se on erittäin tärkeä asia UNICEFille, koska ketään ei pitäisi jättää jälkijunan. Mitä köyhempi maa, sen pahempi on epätasa-arvoisuus. Lapset jäävät koulutuksen ulkopuolelle, eivät läheskään tule kaikista yhteiskuntaluokista, vaan köyhimmistä väestönryhmistä. Ja maalta, maaseudut ovat tyttöjä, heitä sorsitaan etnisen alkuperän kielitaidon vuoksi. Noin 90 prosenttia vammaisista kehitysmaissa ei pääse kouluun. Mutta kun ajatellaan koulutusresurssien jakamista, niin sekin on usein epätasa-arvoista meininkiä. Kun rahoitusta analysoidaan, niin yleensä priorisoidaan korkean tason koulutusta – ja tuolloin jotkut maat antavat suurimman osan rahasta niille, jotka ovat jo etusijalla etuoikeutettuja. Malawissa 60 prosenttia kaikista julkisista resursseista menee 10 prosentille koulutetuimpia, eli loput jäävät sitten 90 prosenttia, heille jää vain 30 prosenttia rahasta. Resursseja pitäisi lisätä, mutta se ei riitä jotta saadaan tulosta. Usein marginalisoituneet lapset kokevat paljon ongelmia, turvallisuus, lapsityöllisyys, uskonnolliset, uskonnollinen syrjiminen, vanhemmat usein lähettävät lapset töihin, sitten ovat nämä lapsiavioliitot. Kaikki nämä ovat haasteita, joihin täytyy kiinnittää huomiota ja puuttua perinteisempien trendien lisäksi. Konfliktialueilla tietenkin on enemmän lapsia koulun ulkopuolella ja tutkimuksissa on todettu, että sellaiset maat, jotka ovat päässeet juuri jostain katastrofista, niin usein joutuvat uuteen konfliktiin tai katastrofiin. Eli me yritämme myös ajaa rauhan asiaa. Joten Mitkä ovat sitten meidän avainviestimme Euroopan unionille? No, ensinnäkin varhaiskoulutus, varhaisopetus on erittäin tärkeää, äh, alku on erittäin tärkeää, jotta koulutus jatkossakin voi onnistua. Me rohkaisemme Euroopan instituutioita, DEFCOa, investoimaan varhaiskoulutukseen. Täytyy ottaa huomioon kuitenkin koko elinkaari lähestymistapa. Lapsilla on erilaisia tarpeita alako, esikoulussa, alakoulussa, yläkoulussa ja yliopistokoulutuksen tasolla. Ja kaikki näihin taas vaiheisiin pitää kiinnittää huomiota. Eli täytyy omaksua tällainen elinkaari lähestymistapa. Sillä tavalla voidaan puuttua vastata eri väestön osien eri tarpeisiin. Tietysti on tärkeää antaa enemmän rahaa koulutukseen ja kohdentaa varainkäyttöä sellaisiin metodeihin, joiden avulla ihmiset saavat paremmin, pääsevät paremmin kouluun, erityisesti marginalisoidut lapset. Ja kaikkia ja kaikkia lapsia täytyy kohdella tasapuolisesti. Kansainvälisen yhteisön ja EUn täytyy reallokoida, kohdentaa uudestaan resurssejaan tietyissä tapauksissa. Ja tietysti meillä pitäisi olla käytössä tasa-arvopolitiikkoja, jotka räätälöidään maan mm, ta- taloudellisen tilanteen mukaan. Ihan pari konkreettista esimerkkiä UNICEFin tutkimuksesta. Matalan tulotason maissa alakoulutus vaikuttaa ehkäpä kaikkein eniten talouden kasvuun, mutta keski- tulotason maissa. Tämä keskitason koulutus, ammattikoulutus, sillä on kaikkein suurin merkitys talouden kasvuun, kun taas korkean tulotason maissa nimenomaan yliopistotason koulutus, kolmannen asteen koulutus on kaikkein tärkeintä. Eli riippuu ihan maasta, mitä, maasta jossa toimimme. Täytyy pohtia, millä, millä tavalla investoimme mihinkin missäkin maassa. Ei voida tällaista yhden ratkaisua soveltaa kaikkiin kehitysmaihin. Ja sitten vielä yksi seikka on se, että tasa-arvopolitiikkojen täytyy ottaa myös huomioon epämuodolliset koulutusohjelmat niin, että syrjäytyneet lapset ja nuoret saavat mahdollisuuksia täytyy puhua myös koulutuksen sukupolvien välisestä vaikutuksesta. Saattaa olla, että nimenomaan tällainen epämuodollinen koulutus voi olla hyvä keino päästä irti noidankehästä, ettei tarvitse odottaa seuraavaa sukupolvea. Ja kun ajatellaan Äh, että äh, toisaalta äh, kaupunkien kasvattien täytyy päästä kouluun, mutta samalla täytyy ottaa huomioon myös maaseutujen syrjäytyneet nuoret, joilla ei ole mitään mahdollisuutta päästä kouluun. Heille pitää sekin se tarjota myös. Sitten täytyy arvioida kansallisia koulutusjärjestöjä ja sitä, miten laadukkaasti koulutukseen investoidaan erityisesti sellaisissa maissa, joihin EU tarjoaa tukea tasa-arvopolitiikat ja ohjelmat, niiden tulisi ottaa huomioon myös maantieteellinen varojen jakautuminen. Esimerkiksi Bangladeshissa on toteutettu positiivista syrjintää. Enemmän on annettu julkista rahaa kaikkein köyhimpien alueiden oppilaille. Tällä tavalla tasa-arvotavoitteet on voitu saavuttaa myös hankalissakin konteksteissa. Ja jos halutaan enemmän lapsia kouluihin, niin täytyy pohtia niitä esteitä, joita lapsilla on, työ, lapsityöllisyys, lapsiavioliitot, erilaiset syrjinnän muodot. Eli täytyy ymmärtää paremmin lasten erityisiä tilanteita ja sitä ympäristöä, jossa he elävät. Joten, ja jotta tällaista tietoa saadaan, niin tarvitsemme enemmän tietoa lasten yksityiskohtaista tietoa lasten elämästä. Se tulisi sisällyttää tietopankkeihin, tulisi tehdä erilaisia kotitaloustutkimuksia ja tietoa tarvitaan myös vammaisista lapsista. Hehän muodostavat erittäin tärkeän ryhmän. Eli täytyy poistaa esteitä, varmistaa koulutukseen pääsy, antaa hyviä oppimismahdollisuuksia. Kaikki tämä tarvitaan, jotta lapset saavat sen ihmisoikeutensa, joka heille kuuluu, nimittäin laadukkaan opetuksen. Merci beaucoup, euh, madame. Kiitoksia, Rova Makarov. Sitten Rova Vedihin vuoro. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naisten herrat. Kiitoksia kovasti DV-valiokunnalle kutsusta tänne tänään. GIZ on Saksan hallituksen alainen virasto, joka täytäntöönpanee teknistä kehitysapua ja 20 vuotta olemme toteuttaneet kehittyvissä maissa erilaisia ammattikoulutushankkeita. Ennen kuin lähden käsittelemään työmme haasteita, kertoisin viidestä menestystekijästä, joita liittyy ammattikoulutusjärjestelmiin. Koke- kokemustemme perusteella me näemme, että näiden järjestelmien uudistuksessa on kuusi päähaastetta ja sitten katson työmarkkinoiden yleisempiä haasteita, joita on nähtävissä. Ensimmäinen menestystekijä ammattikoulutusjärjestelmälle, joka todella parantaa kehitysmaissa ihmisten työllistettävyyttä, on se, että julkinen taho tekee yhteistyötä valtion kanssa. Tämä pätee myös muualle. Näin voidaan saada kysyntä ja tarjonta vastaamaan toisiaan. Ne voidaan jakaa vastuita ja yhdistää resursseja yritysten kanssa. Toinen menestyksen avain on se, että opetellaan taitoja työpaikalla. Hyvin toimivan ammattikoulutusjärjestelmän tavoite, nyt kun työmaailma kehittyy nopeasti, on, että saadaan kattavia taitoja, joita tarvitaan työelämässä. Ja opette, opette, opeteltaisiin näitä tietoja käytännön ammatissa – työpaikoissa. Katsotaan erilaisia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan. Kolmas menestystekijä, jonka haluaisin mainita, on, että yhteiskunnallisesti hyväksyttäisiin standardit. Viittaa tässä erilaisiin yritysten välisiin standardeihin ja sellaisiin standardeihin, joilla pätevyys voidaan taata, mutta myös koulutuksen vertailtavaan laatuun ja sertifikaatteihin ja todistuksiin, joiden avulla taataan liikkuvuus, pätevyys ja muut asiat, joita tarvitaan elinikäiseen oppimiseen. Tarvitaan myös avoimuutta työmarkkinoilla. Sitten neljäs menestystekijä on se, että kouluttajat ovat päteviä käytännön taitojen opettamisessa, mutta myös pedagogisessa mielessä työpaikoilla. Ja sitten viideksi, viidenneksi tarvitaan ammattiohjausta ja tutkimusta alalla. Sitten siirtyisin käsittelemään haasteita. Tässä pohjalla ovat kokemuksemme, kun olemme tarkastelleet ja pyrkineet uudistamaan näitä järjestelmiä kehittyvissä maissa. Ensinnäkin liiketoiminnan rakenne on erilaisia yrityksiä, pieniä ja suurempia, mutta usein ei ole hanakkaasti investoimassa koulutukseen. On puutteita siinä, miten on järjestäydytty ja vaikka järjestäytymistä olisikin, niin silti ei ole kiinnostusta investoida. Ja sitten toiseksi useinkaan työnantajien ja yritysten välillä ei ole luottamusta eikä yhteistyötä. Usein toimitaan koulupohjaisesti eikä näin oteta huomioon työn moninaisuutta tai yritysten erilaisia piirteitä. Usein myös tiedonkulku on hankalaa kysyntä- ja tarjontapuolen välillä. Tätä olemme havainneet usein monissa kumppanimaissamme ammattiprofiilit ja ammattikoulutusjärjestelmät käyttävät erilaista terminologiaa, toimivat eri tavoin ja toisaalta koulutuksen sisällön ja työvaatimusten kuilu heijastuu ja näkyy tässäkin. Kolmas haaste on noidan kehä, joka liittyy siihen, mitä sanoin, eli että koulutus on heikko tasoista ja työllistyminen on hankalaa. Usein tätä koulutusta ei pyritä tarjoamaan niin, että saataisiin parhaita mahdollisia tuloksia. Useinkaan resursseja ei pystytä yhdistämään koulutusjärjestelmien ja yritysten kesken. Usein näemme, että kapasiteetti on heikkoa eikä pyritä parantamaan oppimistuloksia. Viides haaste, jonka ottaisin esiin, on se, että ei ole toimivia mekanismeja koulutuksesta työelämän siirtymiselle. Tähän tarvittaisiin toimia. Ensinnäkin koulusta kouluun siirtyminen, se, että siirrytään lisäkoulutukseen, jatkokoulutukseen on hankala ja sitten seuraava este liittyy työmarkkinoille siirtymiseen kaikkein, tämä ensimmäinen on kaikkein hankalin este ylittää. Usein tiedonkulku on heikkoa työmarkkinoiden ja koulujen välillä ja samoin työmälityspalvelut ja neuvontapalvelut ovat heikkolaatuisia. tarvittaisiin todella esimerkiksi työnvälityspalveluita. Ja sitten vielä haaste, jonka toisin esille, on se, että on vääränlaisia odotuksia siitä, mitä ammattikoulutusjärjestelmillä voidaan saavuttaa. Tämä on vain osa elinikäistä oppimista. Jos katsotaan peruskoulutusta, jos sen tulokset ovat heikkoja, kuten erityisesti monissa Afrikan maissa, niin näitä puutteita ei pystytä korvaamaan ammattikoulutuksella. Ja vaikka koulutusjärjestelmässä saataisiin hyötyä, se ei välttämättä sitten tuo mukanaan etuja työllistymispuolelle. Sitten muutama sana yleisimmistä haasteista, joita meillä on työmarkkinoilla kumppanimaissamme ja miten aiomme näihin asioihin pureutua. Toteaisin lopuksi, että monissa kumppanimaissamme työttömyys on vain jäävuoren huippu, kun katsotaan erilaisia työllistämishaasteita. Yksi lähestymistapa tähän puuttumiseen on, että olisi tällaisia lyhytaikaisia kohdennettuja ammattikoulutushankkeita. Ne voivat muuttaa paljonkin työttömien elämässä. Jos katsomme esimerkiksi sitten maaseutualueita, tätä kautta on pystytty parantamaan kotitalouksien tulotasoa. Työllisyys onnistuu parhaiten niin, että puututaan samanaikaisesti aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin ja katsotaan koulutusta. Puhumme tällaisesta integroidusta työllistymislähestymistavasta. Katsotaan ammattikoulutusta, sosiaalityötä, työllisyys, politiikkaa ja yksityisen alan kehitystä. Näin voitaisiin esimerkiksi yhdistää työn välityspalveluita ja muita palveluita tai integroida koulutusjärjestelmää työmarkkinoihin niin, että opetettaisiin samalla esimerkiksi työnhakua. Tässä kaikki. Kiitos. Merci. Eh, kiitoksia. Kyllä, onnistuitte käymään läpi lyhyessä ajassa hyvin paljon hyödyllisiä asioita. Kiitoksia tästä esityksestä ja sitten viimeinen esitys vielä. Hyvää päivää ja kiitoksia kutsusta tulla puhumaan tänne tänään. Tyttöjen voimaannuttaminen koulutuksen kautta on Plan Internationalille hyvin, tär- äh, hyvin tärkeää. Olemme saavuttaneet viimeisen 20 vuoden aikana hyvin paljon menestystä siinä, miten tytöt ovat päässeet perusopetuksen piiriin. Kuitenkin tyttöjen siirtyminen toisen asteen koulutukseen on edelleen valtava haaste ja itse asiassa tyttöjen koulutus on kriisissä. Se ei ole ainoastaan koulutuksen kriisi, vaan tämä on myös taloudellinen, terveydellinen ja moraalinen kriisi, joka vaatii strategioita, joilla pystytään ottamaan tyttöjen potentiaali käyttöön, eikä niin, että se hukataan. Plan haluaa painottaa sitä, mihin tytöt pystyvät, kun tyttöjä voimaannutetaan, kun he pystyvät täyttämään oman potentiaalinsa ja kun he pystyvät hyödyntämään ne mahdollisuudet, joita heillä on taitojen hankkimiseen. Monet meistä tietävät, minkälaisia esteitä tytöillä on kouluun pääsyssä ja koulun loppuun saattamisessa. Ensimmäinen este on se, kun tytön täytyisi siirtyä perusopetuksesta toiseen asteen opetukseen. Monissa tapauksissa, jos perheellä ei ole rahaa tai yhteiskunnan kirjoittamattomat säännöt sanovat, niin tytön paikan ajatellaan olevan kotona. Ja kun tytöt tulevat teini-ikään, harmilliset tai vahingoittavat stereotyypit, sukupuoliin liittyvät stereotyypit muuttuvat entistä suuremmaksi esteeksi tytöille. Kun tytöllä esimerkiksi alkavat kuukautiset, sen lisäksi koulu voi olla hyvin seksistinen ja syrjivä ympäristö tuossa vaiheessa. Koulutus on kaikkein paras keino voimaannuttaa tyttöjä – Tyttöjen on saatava käytyä perusopetus ja toisen asteen opetus loppuun, jotta he voivat saada kunnolliset työpaikat koulun jälkeen. Pitää varmistaa, että kaikki tytöt pääsevät kouluun ja oppivat. Se on oikea asia tyttöjen kannalta ja se on myös järkevää kaikkien meidän muiden kannalta. Kun tyttöjä koulutetaan, kun he ovat terve, terveitä ja voimaantuneita, he ovat suuri voimavara perheilleen, yhteisöilleen ja valtioilleen. On todistettu, että tyttöjen kouluttaminen ja voimaannuttaminen tarkoittaa, että perheillä on enemmän tuloja käytössään ja että perheet ovat terveempiä. Jotta koulutus toimisi, sen täytyy olla laadu, laadukasta ja inklusiivista. Laadukasta inklusiivista koulutusta ja se tarkoittaa muutakin kuin sitä, että käydään koulussa ja opitaan jotakin. Koulutuksen täytyy ottaa huomioon sukupuolten välin tasa-arvo, erilaiset kulttuurit ja alkuperäiskansat. Ja sen täytyy kunnioittaa niitä arvoja, joita yhteiskunnassa on, ja tulee varmistaa, että tytöllä on samat oikeudet kuin pojillakin. Ja jos tällaista viestiä lähettäminen pojille aloitetaan jo varhaisella iällä, sillä on valtava vaikutus. Tyttöjen oman arvon tunto kasvaa, tytöt saavat johtajien taitoja, päätöksentekotaitoja, ja vain tällä tavoin tytöt voivat todella ottaa suuren roolin omissa yhteisöissään ja yhteiskunnissaan paikallis-, tasolla, alueellistasolla ja jopa kansallisesti. Tämä auttaa muuttamaan yhteiskuntia niin, että yhteiskunnista tulee tasa-arvoisempia ja siitä syystä meidän tulisi tähdätä kohti sukupuolten välistä tasa-arvoa myös koulutuksessa. Me tarvitsemme järjestelmiä, joka pyrkii kitkemään kaikenlaisen syrjinnän sukupuolten väliltä luokkahuoneissa. Tämä tulee ottaa huomioon opetussuunnitelmissa, koulukirjoissa, opettajien koulutuksessa, ihan kaikessa – jotta tämä sukupuolten välinen tasa-arvo saadaan toteutettua. Monta kertaa on todistettu se, että jos halutaan kehitystä ja edistystä maailmassa, meidän täytyy varmistaa, että tytöt saavat päättää omasta elämästään. Plan International uskoo, että jokaisen tytön pitäisi pystyä päättämään omasta elämästään. Ja tätä tarkoitusta varten olemme perustaneet Champions for Change-ohjelman. Ja sen tarkoituksena on lisätä tyttöjen itsetuntoa saada tytöt johtajien rooleihin omissa yhteiskunnissaan ja muuallakin. Ja siksi on tärkeää pitää koulutus keskiössä myös kriisiaikoina. Varmasti arvastikin, että minulla on tulossa tässä muutama suositus. Ensinnäkin sukupuolten välistä tasa-arvoa ei saada aikaan, jos meillä ei ole kunnolla rahoitettua koulutusjärjestelmää, joka kohtelee tyttöjä ja poikia samalla tavalla. Tämän täytyy päteä myös kehitysmaissa kaikkien maiden on nostettava koulutukseen käytetyt rahat 6 prosenttiin BKT tai 20 prosenttiin julkisista menoista. Perusopetukseen on myös panostettava. Tiedämme, että alhaisen BKT maissa myöskään nämä rahat eivät riitä opettajien palkkojen maksamiseen, saati sitten sukupuolten välisen tasa-arvon aikaansaamiseen. Eli tarvitsemme lisää rahaa myös julkiseen budjettiin. Tätä voidaan kasvattaa verotusta kiristämällä 0,7 prosenttia BKTstä pitäisi mennä kehittyneiltä mailta kehitysapuun ja 15 prosenttia siitä koulutukseen. Nykyinen trendi on se, että koulutukseen menevät rahat ovat pikemminkin pienenemässä. Tämä trendi pitää kääntää. Siihen päästään vain, jos koulutusala laatii budjetit ja suunnitelmat, joissa otetaan huomioon tyttöjen, tyttöjen kohtaamat esteet, kuten lapsiavioliitot, varhaiset synnytykset ja muut asiat tyttöjen opetukseen panostaminen. Sen täytyy kattaa monia eri aloja. Siinä täytyy ottaa huomioon myös seksuaali- ja lisääntymisterveys. Se on aivan olennaisen tärkeää. Miljoonat tytöt ja nuoret naiset, heidän on saatava täysin rahoitettua laadukasta opetusta ja silloin he voivat toimia muutoksen puolesta omissa yhteisöissään. Viime vuonna kuultiin viestejä nuorilta musliminaisilta. He vaativat muutosta, he puhuivat feminismistä ja nuorisosta ja niistä tuli vuoden avainsanoja. Ja jos haluamme tukea tätä uutta sukupolvea, meidän täytyy varmistaa, että koulutus on oikeanlaista. Sukupuolirooleja muuttava opetus on tässä tärkeässä osassa. Se takaa hyvät oppimistulokset ja myös sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen. Tytöt ja pojat oppivat parhaiten, kun heidän tarpeensa tunnistetaan ja kun koulut ovat lapsia tukevia ja turvallisia ympäristöjä. Plan uusi strategia haluaa tukea johtajuutta ja aktiivisuutta nuorissa tytöissä. Koulutus on kaikkein, yksi kaikkein tärkeimmistä asteista tässä strategiassa – Hallitusten ja opetusministeriöiden on varmistettava, että tytöt ja nuoret naiset pääsevät mukaan kansalliseen päätöksentekoon ja politiikkojen laatimiseen ja että heidän äänensä kuullaan. Kaikkien opetusjärjestelmien uudistamisessa nyt on aika varmistaa, että kukaan ei jää jälkeen, entekään kukaan tyttö, ja että kaikki tytöt maailmassa voimautetaan, jotta he voivat elää kunnollista elämää. Kiitos. Merci beaucoup pour euh, ces interventions. Kiitoksia näistä puheista. Ne olivat hyvin mielenkiintoisia. En pyytänyt teiltä kommentteja näihin asioihin, mutta teistä jokainen itse asiassa kommentoi jo näitä talousasioita, joita yleensä kommentoivat miespuoliset asiantuntijat. Ja meillä on täällä täysin naisista koostuvia paneeleita. Se on hyvä asia sillä opetuksesta ja koulutuksesta on tullut hyvin naisvaltainen ala. Onko se ongelma? Onko se ongelma vaikeissa, vaike, vaike, vaikeilla alueilla esimerkiksi? Äh, minun maassani 90 prosenttia opettajista on edelleen äh, naisia. Meillä on viisi asiantuntijaa täällä ja kaikki ovat naisia. No, kyselenpä tässä, tarvitaanko tähän koulutusalalle asiantuntijoiksi entistä enemmän miehiä? Vaikuttaisiko se jotenkin rahoitukseen? Voitte kommentoida tätä omissa kommenteissanne. Nyt avaan keskustelun ja kollegat voivat esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä. Venta. Richard, uh, my question is to Ms. Kysymykseni on seuraava. Mehän olemme kaikki tietoisia siitä, mikä on yksityisen sektorin taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus. Te puhuitte kaikki yksityisestä sektorista ja sillä voi olla merkittäväkin merkitys ähm, kehityksen kannalta. Miten investoijia ja yrityksiä rohkaista näkemään tämä kokonaistilanne niin, että että tarkastelevat toisaalta niitä tarpeita, joita niillä on, ja tarjoavat ihmisille kursseja ja koulutusta. Minkälaista koulutusta, ää, kokemusta teillä on tästä asiasta? Ehkä koulutusta tarvitaan myös tällä alalla. Kun kävin Senegalissa, niin tärkein kysymys oli eh, tiedotus, kommunikaatio. Eh, mitä me voimme tehdä eh, juuri tarpeellisten taitojen kartoittamiseksi? Okay, thank you. Kiitos. Koulusta puhuttiin kokouksen alkuosassa paljon. On hyvä, että pohdimme enemmän, minkälaista koulutusta tarjotaan. Ja jos pohditaan Abidjanin huippukokousta. Tarkoituksena oli saada afrikalaisnuoret töihin. Tämä on prioriteetti EUlle. Ehkä täällä on DEFCON edustajia, jotka voisivat kertoa tästä lisää, miten tässä asiassa on edistytty. Esimerkiksi ammattikoulutuksen tarjoamisessa nuorille aikuisille, ei vain koulun käynnistä. Tulimme juuri takaisin Keski-Afrikan tasavallasta. Siellä näimme, että paikalliset yksittäiset henkilöt olivat kehittäneet omia hankkeitaan. Tapasimme Norbertin kanssa esimerkiksi henkilön, joka oli kehittänyt maapähkinöitä öljyksi puristavan koneen ja kysyimme paikallisilta toimijoilta, voisimmeko tukea tällaisia pk-yrittäjiä paikallisesti. Tämä on aina ollut hankala erilaisten vaatimusten takia. Usein tuemme suurempia toimijoita, emme niinkään kentällä toimivia pieniä toimijoita. Aluepolitiikassa vuosia sitten oli samankaltaisia ongelmia omalla alueellani. EUn rahoitus virtasi aina suurille järjestöille, jotka eivät sitten pystyneet toimimaan paikallisten projektien osalta. Ja pohdin, voidaanko kehitysohjelmista ottaa opiksi. Tiedän, että vaatimuksena on. Jos todella halutaan, että kentällä tapahtuu, on vastattava nopeasti ja suoraan. Ja kuulin myös, että suurempien järjestöjen kautta paikallisten avun antaminen on kalliimpaa, koska osa rahoituksesta jää aina sinne korkeammalle tasolle suurempiin mm, yrityksen eri toimijoille. kysyisin, miten äh, Rova Vedik tähän suhtautuu. Minkälaisia mahdollisuuksia on tarjota apua pientoimijoille? Näimme myös äh, WASH-ohjelman puitteissa toimi, toimintaa, jossa rakennettiin suihkutiloja, tämänkaltaisia pikkuhankkeita. Mikä on mielestänne tilanne monissa näissä yhteisöissä? Usein se, että tuetaan mikroyrityksiä, tuo parhaat tulokset monille. Ehkä tämänkaltaisia hankkeita voitaisiin tukea entistä enemmän. Haluaisin kuulla komissiolta, mitä Abidjanin jälkimainingeissa nyt tehdään, jotta voimme tukea nuoria. Kiitoksia. Oliko vielä kysymyksiä? Euh. Ja jos ei, niin aloitetaan sitten vastaukset. Kuka haluaisi aloittaa? Olkaa hyvä. Um, so... Kiitoksia. Huomaan, että nuoria on syytä tukea luomaan omia bisneksiä, omaa liiketoimintaa. On useitakin kehitysyhteistyön keinoja, joilla tähän tavoitteeseen voidaan päästä. Mutta yksi asia on erityisen tärkeä, jotta nämä toimet voitaisiin, voisivat onnistua Meillähän on useita toimia mikrobisnesten ja mikroyrittämisen edistämiseksi, mutta usein näissä hankkeissa on käynyt niin, että uusia startuppeja tulee, mutta sitten ei oikeastaan seurata sitä, miten näille yrityksille käy. Emme opi, miksi ne lopulta sitten epäonnistuvat. Ja valvonta, kun olemme seuranneet näitä uusia yrityksiä, niin aika monet ovat menneet konkurssiin. Tämä integroitu lähestymistapa, jonka mainitsin lyhyen esitykseni lopussa, niin sillä pyritään kyllä vastaamaan tähän kysymykseen niin, että sisällytetään tekninen avustaminen ja kaikenlainen auttaminen tähän koulutukseen, olisi muodollista tai epämuodollista koulutusta. Ja halutaan tällä tavalla kehittää yksityistä sektoria, pieniä yrityksiä, niiden kehittämistä. Ja on varmistettava se, että tuki ei ole kertaluontoista sen enempää kysyntä kuin tarjontapuolellakaan. Eli no, kysyntä ja tarjonta, ne täytyy jollain tavalla yhdistää olemalla sellainen auttava välikäsi, joka toimii ikään kuin aktiivisena työmarkkinapolitiikkana ja myös muina avustamisen keinoina. Se oli se yksi sekä, jota haluan korostaa. Ja sitten toinen asia, jota haluan korostaa, on se, että tulisi saada jatkuvuutta tähän tukitoimintaan, tukipalvelutoimintaan, niihin tukipalveluihin, joita tarjoamme, kun edist- luomme viestintäalustoja ja tällaisia bisneskeskuksia, jotka toivottavasti jäävät sitten auttamaan näitä AO-ihmisiä, kun virallinen apu loppuu. Ja tietysti kauppakamareiden tulisi omalta osaltaan auttaa näitä yrityksiä ja myös edistää koulutusta ja koulutushankkeita. Kiitos. Euh, Voisinko lisätä vielä tähän yhden asian tällä? Niin minua huolestuttaa se, että no koulutushan on nykyään oma markkinansa ja meillä on paljon yksityisiä koulutuksen tarjoajia ja se vahingoittaa julkisia investointeja koulutukseen. Ja me tietenkin, kaikki EUn jäsenvaltiot, me viemme myös koulutusta muihin maihin, muun muassa yliopiston opetusta, ammattikorkeakouluopetusta, muutakin opetusta ja Esimerkiksi Ranska tekee sitä Pohjois-Afrikkaan ja myös Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Nämä ovat siis yksityisiä firmoja, jotka tätä tekevät ja tämän taakse varmasti kätkeytyy jotakin. Halusin teidän näkemyksenne tähän, eli näillä koulutusmarkkinoilla, opetusmarkkinoilla, ää, törmäättekö, no tämä on vähän <laughs> nolla, mutta törmäättekö tämän tyyppisiin asioihin Eli tällaisiin korruptiomahdollisuuksiin tiettyjen toimijoiden taholta, sillä kun niin koulutus Afrikassa se on, se on oma markkinansa. Ajatellaanpa vaikka Kiinaa tai Japania, joka on investoinut raskasti Egyptiin muun muassa, tai yhtä lailla Saksa. Minä ministeriaikoinani sai vastata tällaisiin tarjouspyyntöihin joka puolelta maailmaa. Ja joskus sitten toteutus, 15-20 miljoonan euron toteutus ei sitten vastannutkaan ihan odotuksia, mutta päästiin kuitenkin käsiksi, käsiksi näihin markkinoihin. Onko teillä mitään tuntemusta tästä? Äh, parin kolmen viime vuoden aikana tämä trendi on vahvistunut ja näen paljon taloudellisia toimijoita, jotka haluavat osansa koulutusmarkkinoista tehdäkseen rahaa. Ja tämä liittyy siihen, mitä myös herra Venta tässä kysyi. Eli minkälaista osaamista, minkälaisia ammatteja, minkälaisiin ammatteihin koulutetaan. Niin en, en halunnut teitä mitenkään nolata tällä kysymyksellä, mutta kysyin kuitenkin. Um. Oh, thank you. Coming from the um, U.S. tertiary education system. Tunnen Yhdysvaltain yliopistot hyvin ja tiedän, mistä puhutte. Kun edistetään kaht- dualia ammattikoulutusjärjestelmää, täällä ei haluta edistää koulutuksen yksityistämistä – g itse pyrkii kumppanimaissamme parantamaan koordinointia yksityisen ja julkisen sektorin välillä, eikä se välttämättä tarkoita sitä, että yksityinen sektori olisi valtaisesti mukana tai että annettaisiin julkiselta sektorilta valtavia tukia. Tasapaino riippuu pitkälti taloudesta, organisoinnin, työnantajien ja yritysten järjestäytymisasteesta ja myös kouluperusteisen järjestelmän laadusta. En usko, että tämä vielä on ammattikoulutuspuolella ongelma. Ja uskon, että tiivimpi yhteistyö yksityis- sektorin kanssa voi toimia joitakin kehityskulkujen vastaan, joista puhuitte. Tässä on kyse vastuun jakamisesta, resurssien yhdistämisestä ja siitä, että yritykset ja koulutusala käyttäisivät yhteistä kieltä. jos koulutusalalla asetetaan eettiset ja yhteiskunnalliset tavoitteet keskiöön, voidaan edistää tiettyjä suuntauksia, mutta en usko, että tämä siis on vielä ammattikoulutuksessa mikään on suuri ongelma. No, maybe just, um, quickly to come back. Niin, haluaisin kommentoida vielä erästä asiaa. Eli tarkoituksella keskityimme varhaiskasvatukseen, emmekä niinkään nuorisoon. Ja se syy siihen on se, että nuorisoon parissa työskenteleviä on niin paljon muitakin, niin samoin työmarkkinoiden näemme tämän trendin komissiossa ja moniin muidenkin toimijoiden parissa. Ja monet tapaavat unohtaa varhaiskasvatuksen ja tämän elinkaariajattelun. Toivon mukaan olemme väärässä tässä. Toivon mukaan, kun seuraava rahoituskehys tulee voimaan ja seuraavat Seuraavat väliarvioinnit tehdään, varhaiskasvatus on taas keskiössä. Mutta voi todella sanoa, että jos varhaiskasvatus on retuperällä, niin ei silloin ole mitään mahdollisuuksia mennä perusopetukseen sitä kautta työmarkkinoille ja siksi varhaiskasvatukseen pitäisi todella panostaa, jotta voidaan kumota tätä valtavaa keskittymistä tekniseen koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. I can only agree with what just, uh, Makarov just said. I mean... Voin olla vain samaa mieltä sen kanssa, mitä Makarov sanoi. Olen täysin samaa mieltä. Varhaiskasvatus ja varhaiskehitys, erityisesti tyttöjen, koska tytöt ovat haavoittuvainen ryhmä, usein me unohdamme tämän tasa-arvokysymyksen ja nämä kaikenlaiset sukupuolet puolen, <clears throat> puolen liittyvät aloitteet. Niiden tarkoitus on saada aikaan enemmän tasa-arvoa yhteiskunnassa. So, uh, you asked how, how companies can be... Kiitos. Niin kysyitte, miten yrityksiä voidaan kannustaa ottamaan osaa aloittaisin myönteisestä puolesta, ja se on se, että ensinnäkin tällaisessa kaksi portaisessa tai kaksinapaisessa ammattikoulutusjärjestelmässä työmarkkinoiden muuttuvat tarpeet huomioidaan opetussuunnitelmissa ja yritykset pääsevät vaikuttamaan opetussuunnitelmien kehittämiseen, eikä opetussuunnitelmia laadita missään norsulutornissa keskitetysti ministeriön toimesta, vaan niitä kehitetään yhteistyössä yritysten kanssa. Ja myös koulutusformaatit, niitäkin voidaan sopeuttaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Eli lisäkoulutusta, taitojen lisäämistä työvoimalle voidaan tehdä – ilman, että työntekijä lähtee kolmeksi vuodeksi jonnekin kouluun. Ja myös kustannukset tästä koulutuksesta, ne ovat monesti aika ilmiselviä kustannuksia, jotka jäävät yritysten harteille. Ne saa usein osin tai täysin takaisin sillä, miten työn tuottavuus paranee, kun koulutus on saatettu loppuun – ja vielä myönteinen asia. Julkisella sektorilla on tässä tärkeä rooli tässä kaksinapaisessa järjestelmässä. Kyse ei ole ainoastaan siitä, mitä yrityksiltä saadaan, vaan myös siitä, mitä niille voidaan tarjota. Saadaan pätevämpiä ammattillisia opettajia, opettajia, joilla on hyvät pedagogiset taidot, jotka menevät yrityksiin ehkäpä julkisella tuella tai julkisi, julkisin varoin rahoitettuna antamaan ammatillista koulutusta. Se saattaa kenties äh, räätälöidä koulutuksesta paremmin työnantajien tarpeita vastaavaa. Eli kun kehitetään tällaisia kaikille sopivia koulutusstandardeja, niin äh, se parantaisi myös työmarkkino- sitä, mitä työmarkkinat ja työnantajat saavat tästä koulutuksesta. Ja myös työnantajat saisivat silloin käytettävinsä pätevää työvoimaa. Sitten vielä haasteista huomauttaisin, että kumppanimaissamme kohtaamme usein yritysten haluttomuutta investoida ja se, siitä tulee tällainen noidan kehä. Se on vähän tällaista toisen mailla metsästämistä, eli yritetään värvätä niitä toisen osaavia työntekijöitä omaan yritykseen. Ja paras tai ehkä ainoakin tapa puuttua tähän on käydä läpi se pitkä ja tuskallinen prosessi, jossa parannetaan yhteistyötä ja, ja kumppanuuksia mutta tämä voi kyllä olla hyvin pitkä prosessi. Can I add one thing? Um, I think one thing that is also very important. Tärkeää on myös se, että nuoret itse otetaan mukaan toimintaan. Tästä en vielä kuullut. Käydessäni Timorin alueella muutaman vuosi sitten koin tämän maaseutualueella. Maatalous tarjosi ainoan vaihtoehdon nuorille ja koko ohjelma keskittyi siihen. Eli nuoret pelloille. Ymmärsimme kuitenkin, että monet nuoret olivat tähän haluttomia, mutta maatalous kuitenkin tarjosi ainoan mahdollisuuden päästä töihin. Jos katsotaan kuitenkin koko arvoketjua, maatalouteen voi liittyä muita ole, olennaisia osia, kuten markkinointi. On kuunneltava nuoria, kun koulutuksen yhteydessä tehdään yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. He voivat tarjota taitoja nuorille, mutta tämä ei välttämättä vastaa sitä, mitä nuoret toivovat elämältään. Eli tässä on toimittava molemmin puolisesti know the question because that was my question exactly what you say. Tämähän oli minunkin kysymykseni. Eli todellakin yksityinen sektori näissä maissa, myös Afrikassa, heidän roolinsa on suuri ja myös ravitsemus liittyy maatalouteen. Minä perehdyin yhteen tällaisen ohjelmaan, jossa yksityinen sektori oli mukana. Omistajalla on selvästikin oma lehmä ojassa, kun se haluaa koulia työntekijöitä, esimerkiksi kasvattaa maataloustuotteita ja niin edespäin. Ja niinpä nämä yksityiset henkilöt, jos he ottavat yhteyttä näihin paikallisiin koulutuskeskuksiin, niin voivat muuttaa niiden opetusohjelmaa niin, että voivat antaa koulutusta, tarpeellista koulutusta maataloussektorilla. Ja sitten maa, käsiksi pääsy maahan. Se on yksi ongelma. Jotkut nuoret haluaisivat ehkä ryhtyä viljelijöiksi, tilallisiksi, mutta he eivät pääse käsiksi maa, maahan. Tässäkin kohtaa hyvä kommunikaatio on kaiken aja O, koska esimerkiksi suuren tehtaan omistajalla ei ole mahdollisuus kouluttaa itse nuoria ihmisiä, mutta voi ottaa yhteyttä koulutuskeskuksiin, kertoa millaista osaamista tarvitaan kouli, niin, että siellä voidaan koulia ihmisiä esimerkiksi maataloussektorille tai muihin, muille sektoreille. Bien, merci beaucoup. Hyvä, kiitoksia paljon. Nämä eri esitykset joita olemme viisi tänään kuulleet, olivat hyvin kiinnostavia. Me jatkamme työtämme. Näistä viimeisistä esityksistä näimme, että tähän aiheeseen liittyy suuria hankaluuksia edelleen. Tässä puhuttiin monista eri asioista, perusopetuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta, ja kyse ei ole ainoastaan koulusta ja opetuksesta, niin kuin tässä hyvin sanottiin, vaan koko siitä ympäristöstä, siitä miksi lapset menevät kouluun, saako sieltä vettä, minkälainen ympäristö on, onko kuljetusta. Ja samalla tavalla yritetään sitten antaa lapsille mahdollisuuksia valita, mahdollisuuksia työllistyä, koska meillä on maita Pohjois-Afrikassa tai muualla, jossa on paljon koulusta valmistuneita nuoria, mutta joilla ei ole töitä. Ja se tilanne on aika hirvittävä ja se luo yhteiskuntaa suurta epävakautta. Eli koko tähän ketjuun pitäisi jotenkin eri toimijoiden aloitteisiin pystyä vaikuttamaan. Ne rahat, joita tähän laitetaan, ne ovat aika merkittäviä, mutta niistä pitäisi saada kaikki mahdollinen hyöty irti eri tasoilla – ja eri maissa. Kiitoksia paljon. Tämä oli hyvin hyödyllistä ja on aina hyödyllistä kuulla monia eri näkökulmia tähän aiheeseen. Usein kun, niin minä kannatan totta kai työllistämistä hyvin voimakkaasti, mutta kun puhutaan koulutuksesta lyhyellä, lyhyellä aikavälillä, niin sitäkin on tärkeää kehittää, jotta saadaan nuorille tutkintoja ja, ja pätevyyksiä, jotta yritykset voivat työllistää heitä, jotta ei käy niin, että tutkinnon kanssakin ollaan työttöminä. Kiitoksia paljon, kiitoksia osallistumisesta keskusteluun ja kiitoksia rouva puheenjohtaja, että saimme järjestettyä tämän kuulemisen. Kiitos.